Uh, good morning, everybody. Um, we're only just shortly behind start time, so I think um, the key players... No niin, keskeiset toimijat tänään aamuna, heti kun Manders on istuutunut. Mutta toivotan teidät valiokunnan toiseen kokousrupeamaan. Teillä pitäisi olla päivitetty ohjelma tälle päivälle – Kiinnittäisin huomiota siihen, että meillä on nyt myös esittelijät on nimetty eilisten keskustelujen pohjalta. Ja meillä on aika paljon työtä tänään aamulla, joka alkaa, tai oikeastaan aloitetaan uudelleen useitakin projekteja. Muistuttaisin teitä vielä siitä, että meillä on iltapäivällä meillä on esillä kuluttajaoikeuksien direktiivi ja siitä käydään laaja keskustelu ja mielipiteiden vaihto, jota johtaa esitteli Andreas Schwab. Tämä on tämän päivän rupeaman rakenne. No sitten vuorossa ensimmäinen kohta esityslistalla, joka on oikeastaan jatkamme sitä työtä, jonka aloitimme valiokunnassa viime vaalikaudella komission ehdotuksesta, joka koskee tekstiilien nimityksiä ja niitä vastaavia tekstiilituotteiden merkintöjä. Ja nyt meillä on esittelijä vaihtunut. Olen hyvin hyvilläni siitä, että herra Tuan Manders, joka oli hyvin keskeisessä asiassa viime, valiku- viime, sen viime vuoden aikana tässä valiokunnassa, ottaa nyt hoitaakseen esittelyyden tässä asiassa. Ja meillä on niin ikään varjoesittelijät Rova Koni, yksi kovaa työtä tekevä varapuheenjohtajani ja Rova Charles de Mose. En tiedä, onko meillä muitakin nimiä noin varjoina. Mutta, mutta kaikki muutkin ovat tervetulleita keskusteluun. Sitten meillä on myös komissio paikalla. Äh, herra Girao, te ilmeisesti puhutte komission puolesta täällä, eikö niin? Äh, yrityspääosastolta. Yrityspääosastolta siis herra Girao on yksikön päällikkö siellä pääosastolla – ja hän sitten kommentoi esittelijäni varjojen näkemyksiä. Sitten lopuksi sitten tämä esittelijä käyttää loppupuheenvuoron. Tämä on tämän päivän rupeama rakenne ja pyydänkin herra Mandersia aloittamaan tämän keskustelun. Thank you very much. Uh... Kiitos Malcolm. Kiitos, uh, että sain käyttää puheenvuoron ja Toki me puhumme nyt tekstiilituotteiden merkinnöistä. Ja ihmiset, jotka eivät tiedä, mitä merkinnät ovat, niin toin tänne näytille muutamia, koska tässä on paljon valinnanvaraa. Tässä on kolme merkintää, neljäs, viides. Ja tässä on todella pientä tekstiä, joudun käyttämään lukulaseja nähdäkseni, mitä siinä lukee. Ja onhan se kiva opetella hieman kieliä, jos haluaa tietää, mitä polyesteri on espanjaksi tai italiaksi. Mutta siitä me nyt siis puhumme joten vain selvittääkseni tätä asiaa. Lähettäisitkö tuon kiertämään, niin kaikki voivat katsoa. So actually what I ask myself. Joten eh, kysymys kuuluukin, Kuka lukee lehteä, äh, kun on aamu hölkällä? Vain siksi, että on saanut lehden. No, osa tästä informaatiosta on äh, pakollista, osa liittyy itsesäätelyyn, mutta tämäkin kaikki herättää kysymyksiä kiitäisin äh, herra Graue Segura, edeltäjäni, joka teki jo paljon hyvää työtä ja kaikki oli oikeastaan jo valmiina tarjottimella minulle. Ja voimme jatkaa työtämme hänen työnsä pohjalta. Tämän mietinnön tavoitteena on nopeuttaa uusien kuitujen markkinoille tuomista. Ja jos meillä olisi vain yksi asetus, jonka perusteella tuodaan tämä tuote, tämä uusi kuitu eh, Euroopan sisämarkkinoille, niin uskoakseni se voisi olla hyvä asia teollisuudelle. Eli vain yksi lupamenettely ja samalla voisi tavoittaa 500 miljoonaa kuluttajaa. Tämä on nyt ehkäpä hieman omituista englantia, koska tämä direktiivi ei ole minun äidinkielelläni. Mutta katsokaa liite 8 kohta 2. Tämä koskee kaikkia kuituja, ottaen huomioon, että ne eivät ole intiimisti yhteydessä. No, tämä herättää minulla nyt ihan omia ajatuksia. Monessa näistä merkeistä on paljon eri kieliä. Ja minun mielestäni meidän täytyisi vähentää tätä, koska tässä on kuluttajalle aivan liikaa informaatiota. Polyesteri kirjoitetaan hieman hyvin samalla tavalla kaikilla kielillä. Ja minun mielestäni meillä pitäisi olla tällainen sisämarkkinalähestymistapa ja katsoa, olisiko mahdollista päästä eroon tästä pakollisesta kaikkien kielten käyttämisestä. Se on tällä hetkellä pakollista tässä asetuksessa. Meidän täytyisi löytää jokin keino vähentää tämä vain yhteen kieleen tai, tai nimetä tämä kuitu ja voisimme ehkäpä luoda tällaisen nettisivuston, johon kuluttajat voivat sitten mennä ja löytää siltä omalla äidinkielellään kaiken sen informaation, mitä he haluavat tietää, kaikki nämä erityiset tekniset nimet. Joten ehkäpä tällainen nettisivusto voisi olla avuksi kuluttajille. Se olisi kuluttajien kannalta varmasti hyvä ja se, mitä kuluttaja haluaa, koska jos he ovat tyytyväisiä kaikkiin näihin kieliin, niin selvä, hyvä, antaa olla. Mutta uskoakseni kuitenkin suurin osa kuluttajista jättää sen kokonaan lukematta, ainakin mitä tulee tämä, tähän monikielisyyteen. Emme me tässä nyt lähde standardisoimaan – menetelmiä, vaan me mieluummin yksinkertaistamme niitä, että pääsee helpommin markkinoille, koska nykyään kestää kolme neljä vuotta eh, ennen kuin voi tuoda uuden tuotteen, uuden eh, kankaan tyypin eh, markkinoille. Joten tämän nopeuttaminen ja joustavoittaminen olisi hyväksi sekä kuluttajille että teollisuudelle, eli koko yhteiskunnalle. Sitten on tämä äh, merkinnät sitä, miten, millä tavalla tätä tekstiiliä hoidetaan. Olen kuullut vaimoltani, että hän on kovin tyytyväinen siihen, koska on paljon helpompaa pestä tämä vaate äh, niin, että se, siinä pysyy väri ja muoto mitä minä en tiennyt, oli se, että tuottajien täytyy maksaa näistä merkeistä, koska niissä on copyright ja he joutuvat maksamaan sitten jollekin tällaiselle järjestölle. Joten ehkäpä olisi hyvä miettiä sitä, että me saisimme tällaisen EU-merkinnän, jota voitaisiin käyttää sisämarkkinoilla kauttaaltaan, ja se olisi vapaasti käytettävissä kaikille tuottajille. Se olisi myös etu kuluttajille. Tätäkin täytyy miettiä. Joissain maissa tämä on pakollinen, joissain ei. Ja tämä ainakin minusta pitäisi harmonisoida niin, että se koskisi koko sisämarkkina-aluetta. Ja jos me voisimme todellakin päästä eroon tästä copyrightista, en tiedä mikä tämä hinta on, mutta kuitenkin me voisimme ottaa käyttöön ei, ei kopioitua, vaan ihan uutta designia olevan tällaisen hoitomerkinnän, jossa oli samat informaatiot. Se voisi olla avuksi loppumetreillä. Sitten tässä on muutamia liitteitä, liite 5 esimerkiksi, jossa kuvaillaan tekstiilituotteita, joille ei tarvita merkintöjä. Tämä koskee myös joitain leluja, uuni kintaita. Meidän täytyy nyt tarkastella varjoesteiden kanssa, onko tässä luettelossa tuotteita, jotka olisi merkittävä tai ei. Tätä meidän täytyy hieman tarkastella. Pyytäisin IMKon sihteeristöä laatimaan tällaisen briefauspaperin muutamista asioista. Ensinnäkin se, että pitäisi tarkastella – pitäisikö harmonisoida tämä hoitomerkintä, tekstiilin hoitomerkintä, huoltomerkintä. Me voimme aina tehdä jotakin markkinoille, mitä välttämättä kuluttajat eivät edes odota ja ehkäpä tuottajat tällä hetkellä ovat hyvin tyytyväisiä nykytilanteeseen. Joten olisiko tarpeen, että tämä tekstiilin hoitomerkintä harmonisoitaisiin? Ja sitten ovatko kuluttajat todellakin kiinnostuneita tällaisista terveellisyysvaatimuksista. Monilla organisaatioilla on jo paljon informaatiota tästä ja ehkäpä voisitte kaivaa hieman esiin tietoja, mitä mieltä kuluttajat ovat esimerkiksi näistä terveysvaatimuksista. Liitteessä viisi on siis tämä tuote luettelo, jotka on jätetty tämän merkinnän ulkopuolelle. Mitä mieltä kuluttajat ovat? Onko se hyvä näin? Sitten alkuperämaa. Pitäisikö olla pakollista, että tuotteeseen on merkitty alkuperämaa? Ja Ajattelemmeko alkuperämaana sitä maata, missä tuote on valmistettu, vai sitä maata, johon siihen on lisätty jotakin? Onko sekin maa, jossa tätä lisäarvoa on siihen tuotteeseen annettu? Onko sekin alkuperämaa? Kävin Kiinassa tehtaassa, jossa valmistettiin satoja tuhansia pukuja, mutta siihen tuli merkintä, että alkuperämaa tuottajamaa on Saksa sen vuoksi, että Saksassa niihin pukuihin laitettiin napit. Joten onko tämä silloin valmistettu Saksassa vai Kiinassa? Tuleeko meidän kertoa kuluttajille tällaisesta? Tässä nyt näitä ajatuksia, joita olen tässä pohdiskellut muutaman viikon aikana. Olen vakuuttunut, että löydämme tähän ratkaisun, koska se on hyväksi sekä teollisuudelle että kuluttajille. Ja toivon, että voimme tehdä tämän yhdessä kaikkien varjoesittelijöiden kesken ja niiden kanssa, joilla on asiantuntemusta alalla. Olen vakuuttunut, että saamme tämän vietyä päätökseen tässä tulevina viikkoina tai kuukausina. Minulla on myös aikatauluehdotus että meillä olisi 15. lokakuuta keskustelu, neljäs, tai silloin se lähettäisiin käännettäväksi, ja 4. marraskuuta keskusteltaisiin siitä, 16. marraskuuta olisi tarkistusten määräaika, ja ensimmäinen joulukuuta mietittäisiin ja tarkasteltaisiin näitä tarkastuksia, tarkistuksia, ja sitten äänestys IMKossa ja mikäli mahdollista äänestys täysistunnossa tammikuussa. Tämä on kohtuullisen nopea aikataulu, mutta tämän parissa on jo kuitenkin työskennelty jo jonkin aikaa, joten meidän pitää vain viedä päätökseen tämä. Joten äh, tammikuun jälkeen voi sitten auttaa kollegoita muidenkin mietintöjen kanssa. Well, thank you very much. Kiitoksia keskustelun avaamisesti teille omalla tyylillänne. Ja täällä alkaa olla täällä varapohjattajan paikoillakin kuhinaa. Ma- mahdollistan annan myös varjoesittelijän kommentoida tätä haluttaisiin, ja koordinaattorithan sopivat eilen, että, että me tuemme briefauspaperin laatimista, joka olisi hyödyllinen – se, mikä meillä on resursseja siihen, joka antaa, jos voidaan antaa lisää taustatietoa tästä paketista. Mitä nopeammin te voitte sitten sopia varjostelijoiden kanssa työn järjestelyistä, niin voidaan heti aloittaa tämän paperin laatimisen. No niin, äh, aloitetaan tämä keskustelu varjostelijoiden voimin. Ensinnäkin Rova Komi. Sì, si, grazie mille. Mm, questa è naturalmente la mia prima esperienza e sono convinta che il gruppo di lavoro sia veramente un ottimo gruppo. Tämä työryhmä on tehnyt erinomaista työtä, on, tule, tulee tekemään erinomaista työtä ja varmasti erinomaisia ehdotuksia tulee. Mehän olemme täällä todellakin itse asiassa aivan konkreettisten esimerkkien valossa. Luulenpa, että ehdotus analysoi yksityiskohtaisesti myös asetusta, ja se on varmasti erinomainen ehdotus. On nyt kyse siitä, että kehitellään näitä uusia aineita, mutta samalla rakennetaan myös suojajärjestelyjä myös yrityksille, jotka kehittelevät näitä uusia tuotteita. Tässä voin varmasti olla samaa mieltä. Meidän täytyy vähentää byrokratiaa kaikissa näissä menettelyissä, jotka koskevat myös näiden uusien kuitujen merkintää samanaikaisesti. Byrokratian kohdalla on aina kysymys myös kiinteästä siteestä näihin symboleihin, piktogrammeihin ja niin poispäin. Tässä olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy yksinkertaistaa tätä menettelyä. Jos kun tätä etikettiä tarkastellaan, niin on tärkeää huomata, että lakitekstit, joita aikaisemminkin olemme käsitelleet, erityisesti, erityisesti tekstilidirektiivit muodostavat erinomaisen työn pohjan. Haluaisin puuttua myös erääseen kohtaan, joka liittyy uusiin teknologioihin, äh, uusien tekstiilikuitujen kohdalla. Olen italialainen ja tekstiili, hän on hyvin tärkeä osa ja tämäkin ala on kriisissä, siellä on valtavia vaikeuksia monessakin suhteessa. Erityisesti PK-yritykset ovat joutuneet tämän kohteeksi myös ö, äh, yksityisyrittäjät ovat joutuneet tämän kriisin piiriin, koska siellähän yritetään tietenkin omassa ympäristössä valmistaa korkealaatuisia tekstiilejä. Haluaisin nyt keskittyä muutamaan näkökohtaan myös yhteistyössä muiden kanssa, jotta tässäkin voitaisiin myös keskittyä investointimahdollisuuksiin pk-yritysten tasolla, jotta niilläkin olisi mahdollisuus kehittää uusia kuituja nykyaikaisella teknologialla Emmekä tietenkin uudet hyötyvät erityisesti tässä, koska niillä on taloudelliset varat ryhtyä näihin investointeihin, joista taas puolestaan nämä pienet yritykset kärsivät. Ja se alue, jolta minä tulon, on suuri osa nimenomaan pk-yrityksiä. Joten olen täysin samoilla linjoilla asetusesityksen kanssa. Kyse on äärimmäisen nopeasti ja tehokkaasta menettelystä, joka otettaisiin käyttöön jäsenvaltiossa nopean tahtiin. Aikatauluun liittyen haluaisin vielä tarkemmin tutkia asiaa, nimittäin sinänsä olen samaa mieltä siitä, että menettelytapoja pitää nopeuttaa, jotta tammikuussa asiasta saataisiin järjestetyksi jo äänestys. Mutta kuitenkin eri järjestöt ja kuluttajat ovat eri linjoilla ja näin ollen me tarvitsemme lisää aikaa tämän asian käsittelyyn, jotta saataisiin aikaiseksi asetus, jota myöskin kuluttajat voisivat tukea. Tässä hengessä olen hieman huolestunut siitä, että aikarajat on määritelty näin tiukoiksi. Haluaisin ensin eri tapaamisissa ja muissa yhteyksissä ottaa selvää siitä, menekö kaikki hyvin ja sen pohjalta laatia aikataulun. Sinänsä tammikuu on hyvä äänestysajankohta ja sillä aikaa <clears throat> meillä on mahdollisuus vielä järjestää tapaamisia. Kuten sanottu, olen täysin samoilla linjoilla menettelytapojen suhteen. Tällä hetkellä aikaa kuluu aivan liikaa ja selvitykset ovat myöskin liian yksityiskohtaisia, mutta jotta työ olisi hyvä, on kuultava myöskin kuluttajaa, koska tämähän on nimenomaan heitä kiinnostava aihe. Luonnollisesti myöskin tuottajat on otettava tässä yhteydessä huomioon. Tulen luonnollisesti kiinnittämään erityishuomiota PK-yrityksiin, koska ne ovat kärsineet tämänhetkisestä tilanteesta. Kyse on siis säädöksestä, joka suojelee ei pelkästään kuluttajia, vaan myöskin tuottajia. Thank you very much indeed. Kiitoksia. Ja sitten Rosalde Kiitos eh, puheenjohtaja ja kiitokset myös sinulle, Toin Manders, tästä hyvästä ja inspiroivasta alustuksesta keskusteluksi. Minusta otit esiin hyvin relevantteja ongelmia liittyen tähän ehdotukseen. Mutta yhden asian ehkä kuitenkin unohdit ja olisit eh, Eh, ehkä muistanut sen, jos olisitte eh, kokeillut tätä vaatetta täällä salissa. Koska toinen asia, mikä on tärkeä vaatteessa, on myös eh, tämä koko merkintä. Se on myös asia, joka voitaisiin harmonisoida, koska näitä koko merkintöjä on kaikenlaisia. Mutta ehkäpä se nyt on hieman liikaa harmonisoida tätä tässä ensikierroksella. Mutta me olemme samaa mieltä tämän ehdotuksen tavoitteista on hyvä parantaa sisämarkkinoita liittyen tekstiileihin ja tekstiilikuituihin. Mutta pää, pääasiassa meidän täytyy keskittyä siihen, mikä merkitys tällä on kuluttajille. Käyttävätkö kuluttajat niitä merkintöjä, joita tekstiileissä on? Sen vuoksi olen samaa mieltä siitä, että on hyvin tärkeää tarkastella lähemmin näitä merkkejä eh, liittyen siihen, millä tavalla huolletaan tekstiilejä, voiko niitä silittää, millä tavalla ne pestään. Olen samaa mieltä kanssasi siitä, koska se on nimenomaan se, mitä kuluttajat käyttävät. Mitä sitten puhuit näistä terveysnäkökulmista? niin siinäkin olen samaa mieltä kanssasi, varsinkin jos ajatellaan sitä, että on tärkeää, että me tiedämme, eh, mitä kemikaaleja aineissa on käytetty, mitä jälkikäsittelyitä on ollut ja mitä mahdollisia eh, ylijäämäaineita on jäänyt tekstiileihin. Sen vuoksi uskon, että se on kuluttajille tärkeää tietää. Ja myös eh, tämä alkuperämerkintä on mielestäni hyvä että saataisiin merkintä siitä, missä se on tuotettu ja että kuluttajat saavat selkeästi tietää, onko se tuotettu ihan oikeasti Kiinassa vai Saksassa. Ja sitten tähän kielinäkökulmaan, kuinka monella kielellä tämän pitäisi olla. Tavallaan olen samaa mieltä kanssasi, että ei ole mitään järkeä, että täällä on neljä, viisi, kuusi lappusta, jossa on eri kielellä nämä asiat, koska nehän nyt leikkaa pois joka tapauksessa tästä. Mutta minulle on kuitenkin tärkeää, että kuluttajat voivat saada informaatiota omalla äidinkielellänsä siitä, mitä tämä vaate sisältää. Joten tästä meidän täytyy nyt miet- puhua vielä ja miettiä sitä, että me emme kuitenkaan lähde yliinformoimaan, mutta emme liioin aliinformoimaan. Sitten otit esiin tämän aikataulun näin äkkipikaseltaan se kuulostaa ihan hyvältä tämä aikataulu, mutta tässä on kuitenkin paljon näkökulmia, joista haluamme puhua. Joten kysymys kuuluukin, onko meillä tarpeeksi aikaa tällä aikataululla. Meillä ei ole kiire. Minusta tärkeämpää on käsitellä kunnolla tätä ehdotusta kuin että se vain nopeasti, nopeasti vedetään lävitse. Periaatteessa aikataulu kelpaa, mutta jos käy ilmi, että tarvitsemme enemmän aikaa, niin silloin tätä täytyisi siirtää. Esimerkiksi tarkistusten määräaika voisi olla vaikka vasta joulukuussa. Mutta olen iloinen tästä ehdotuksesta ja odotan hyvää yhteistyötä. Kiitos. Uh, thank you very much, Mr. Kiitoksia, Rova Ja sitten Rova Ryyli oli pyytänyt puheenvuoron. Robert Ryyle voi varmaan hoitaa tämän vihreiden puolesta. Onko muilla ryhmillä sitten puheenvuoropyyntöjä tässä vaiheessa ikään kuin varjoesittelijöinä? Gue, onko? No, Rova Ryyle ja sen jälkeen muut jäsenet saavat puheenvuoron niin Aivan lyhyesti puuttuisin yhteen asiaan silloin, kun puhun me merkinnöistä. Totta kai meidän täytyy olla selvillä siitä, että yhä useammat ihmiset saavat allergioita, ja erityisesti nämä allergiot liittyvät tekstiileihin, ei pelkästään väriaineisiin, vaan myös materiaaleihin. Siksi minusta on hyvin tärkeää, että kuluttaja todellakin voi havaita, mitä tällaisessa vaatekappaleessa on, Semminkin kun uutta teknologiaa tulee markkinoille, on sitäkin tärkeämpää, että merkintä ei ole liian yksinkertaistettu. Siinä täytyy kyllä käydä selväksi, että mitä siinä tuotteessa on ja mitä se on valmistettu ja niin poispäin. Minä pitäisin tätä tärkeää, niin siksi minä äh, olen tullut tarkkaan tutkimaan herra Mandersin esityksen. Ja jos ajatellaan myös copyright-kustannuksia, niiden säästämistä keksimällä uusia symboleja, minä olen kyllä hyvin epäileväinen. Minusta on mielekästä, että kaikkialla maailmanlaajuisesti käytetään samoja symboleita, ja minusta nämä kustannukset ovat suhteessa siihen, että oikeastaan kaikkialla ostoksia tehdään ja että ollaan kiinnostuneita siitä, että, että sekä USAssa ja Euroopassa on samat merkit, merkinnät käytössä, niin silloin nämä kustannut, kustannukset ovat vähäisiä verrattuna siihen turvallisuuteen, jota yleisesti yhteisessä käytössä olevat merkit antavat. No niin. Tässä olivat sitten varjoesittelijöiden rupeama sitten herra Schwab ja Rova Gebhard. Herra Schwab. Kiitos puheenjohtaja ensinnäkin haluan esittää kiitoksen esittelijälle ja varjoesittelijöille. Minusta nämä ehdotukset ovat erittäin kunnianhimoisia, että jo tammikuuhun mennessä voitaisiin päästä äänestyksvaiheeseen. Totta kai tässä aiheessa tietyt elementit keskittyvät myös muihin asioihin, joita me olemme koordinaattorin kesken jo puhuneetkin, kuten esimerkiksi Vandersen ehdotus, että saataisiin uusia merkintöjä käyttöön Tämä on oikeastaan samanlainen kuin meidän ajatuksemme, että merkinnät EUn sisämarkkinoille ylipäätään otettaisiin tarkasteltavaksi, koska vaarana on tietenkin, että jokaisessa lainsäädäntöehdotuksessa on jonkinlainen erityismateriaali, joka saa uuden merkinnän silloin nämä keskustelut tapahtuvat myös julkisuudessa, koska jokaisessa lainsäädäntöehdotuksessa aina tulee keksittyä jotain uutta. Toisekseen todellakin tämä on hyvin heterogeeninen eurooppalainen markkina-alue. Suuret valmistajat, massavalmistajat tuovat, tuovat äh, lähinnä kaukoidästä tuotteita, joissa ei ole voitu 100 prosenttista, että mistä maista niitä tulee, tuleeko Turkista ja mistä muistakin maista, mutta pitää paikkansa, että e, eräissä Etelä-Euroopan maissa edelleenkin on vahvassa kilpailutilanteessa oleva pieni ja keskisuuri tuotanto rakennelma ja kysymys onkin siitä, että miten tällä lainsäädäntöehdotuksella päästään käyttämään muutamia vähäisiä kuituja ja niiden sääntelyä tässä. Tässä tämä Baden-Württembergissä on, on eräs suuri valmistaja, josta esittelijä puhuikin. Nyt jos esittelijä haluaisi käydä Strasbourgissa tässä, äh, tässä tämän valmistajan luonne voi järjestää sen käydä. Tiedän, että Dara Komikin on, äh, kollega Komi ja muutkin äh, italialaiset kollegat ovat kiinnostuneita äh, käymään pk yrityksessä tämä voisi auttaa meitä pikkusen paremmin ymmärtämään näitä markkinoita. Ja sitten lopuksi, mitä Rova Rylle sanoi, äh, totta kai tämä, tässä on tietenkin ero naisten ja miesten vaatteita, vaatteissa. Minä katson, että kuinka paljon siinä on puuvillaa, joka on minulle tärkeitä. Ja sitten äh, leikkaa nämä lappuset pois, koska ne häiritsevät minua. Juuri näin. Mutta Jumalan kiitos, minulla ei ole ongelmia ollut. Ja, mutta kun ajatellaan, että, että mit, kuinka paljon allergioita on viimeisen viiden, kuuden vuoden aikana lähtenyt vaate, vaatteista, se osuushan on kasvanut vi, merkittävästi. Ja kun ajattelen lasteni, lasten, lasteni vaatteiden ostoksia, niin uskon, että nämä ehdotukset ovat kaiken kaikkiaan myönteisiä. Odotan kiinnityksellä tulevaa keskustelua. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Rova Gebhardt. Ja, vielen Dank. Äh, ich sehe schon, dass es ein Thema... Kiitos. Tämä on selkeästi aihe, josta voidaan puhua hyvinkin tunneperäisesti. Tässä on kysymys ihmisistä, heidän turvallisuudestaan ja muutenkin ihmisistä ja sen vuoksi tämä on toki tärkeää. Ja jotta me voimme vastata kaikkiin näihin kysymyksiin, josta toin Manders puhui ja josta Schwab puhui, niin henkilökohtaisesti eh, minulla on ongelmia eh, tiettyjen asioiden kanssa ja sen vuoksi minä todellakin haluan eh, informaatiota näistä tekstiileistä ja nimenomaan kielellä, jota minä ymmärrän. Minun mielestäni tämä on tärkeä kysymys. Minusta ei ole hyväksyttävää, eh, että ei saisi kaikkea informaatiota, mitä tarvitsee, jotta voisi tehdä ostopäätöksen. Joskus eh, minun täytyy joskus myös minun mieheni täytyy katsoa eh, omia vaatelapujansa, että voidaanko niitä ylipäätään ostaa. Toinen asia liittyy näihin suureen määrään lippusia ja lappusia, joita on tullut. En minä usko, että tämä johtuu lainsäätäjästä, vaan nimenomaan valmistajasta. Emme me ole sanoneet, että kun Saksassa myydään jotain, että silloin täytyy olla kaikissa kiel, kaikilla kielillä nämä lappuset, vaan saksaksi ja italiassa italiaksi, maltalla mallaksi tai englanniksi. Joten tämä tarkoittaa siis sitä, että valmistajat päättävät, että ne eivät etiketöi eri lailla, vaan tekevät tällaisen yhtenäisen merkin kaikilla kielillä koko markkinoille. Ja jos valmistajat näin haluavat tehdä, emme me voi heitä estää. Mutta toki yksinkertaistaminen, että me tekisimme vain yhden kielen, joka koskisi kaikkia jäsenvaltioita, sitä minä en voi hyväksyä. Monet eh, ihmiset eivät osaa lainkaan vieraita kieliä, mitä Euroopan unionissa puhutaan tai koko maailmassa puhutaan. Sen vuoksi minun mielestäni tämä ainakin on minulle aihe, joka ei ole mikään aihe, vaan valmistajien täytyy saada toimia niin kuin he tähän asti ovat toimineet. Se on heidän päätöksensä, ei meidän tule siihen soppaan sormiamme sekoittaa. Kolmanneksi tässä on kysymys uusien tekstiilien pääsystä markkinoille. Tässä meidän täytyy katsoa, että saamme aikaan järkevää säätelyä niin, että esimerkiksi Euroopan tasolla olisi mahdollista äh, tehdä tällaisia, äh, yhte, antaa yksi yhteinen nimi äh, jollekin uudelle kuidulle tai tekstiilille, koska se on uusi. Tämä on jotain, mitä voitaisiin ehdottaa tekstiiliteollisuudelle, mutta tiedän, että eivät hekään sitä aina sillä tavalla halua, koska kansalaiset kuitenkin ovat, tai haluavat toisia nimiä ihan mainonankin takia. Ja jokin kirjainyhdistelmä voidaan ymmärtää eri tavalla eri jäsenvaltioissa. Joten en usko, että tämä on valmistajalle kovinkaan mielenkiintoista saada tällaista säätelyä. Mutta meidän täytyy nyt katsoa, olisiko mahdollista saada yksi eh, nimi koko Euroopalle, vaikkakin se olisi tietenkin eh, byrokratian kannalta yksinkertaisinta. On muutamia asioita, joita täytyy vielä tarkastella hieman syvemmin ja katsoa, minkä suuntaan mennään. Ja sen vuoksi olisikin ihan hyvä, jos valmistajapuolen ja kehittelijöiden kanssa voisimme keskustella asiasta ja siitä, mikä on välttämätöntä tai mahdollista, jotta ei ohiteta myöskään ihmisten tarpeita. Selkeät merkinnät ovat välttämättömiä, jotta ihmiset voivat nähdä, mistä on kysymys. Selkeä merkintä myös siitä, millä tavalla näitä tekstiilejä hoidetaan, voiko ne pistää pesukoneeseen, kuinka kuumassa ne voi pestä ja niin edelleen. Ja kuten edustaja Schaldemose ja Schwab sanoivat, koska jos tässä nyt lähdettäisiin kehittelemään uusia etikettejä ja kuvia, niin se ei välttämättä olisi ollenkaan hyvä. Meidän täytyy käyttää näitä vanhoja, jotka ovat tuttuja ihmisille. Ja ihmiset tietävät, että mitä ne merkitsevät. Jos me nyt lähtisimme keksimään uusia eurooppalaisia merkkejä, niin se voisi johtaa harhaan. Well, thank, uh, thank you all very... Kiitoksia kaikille. Tässä oli runsaasti hyviä puheenvuoroja. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Ja no, siinä tapauksessa herra Girao komissiosta kommentoinee sitä, mitä hän on tähän mennessä kuullut. Ehkä hän voi kertoa meille siitä, millä tavalla keskustelu ylipäätään on kehittynyt. Ja ennen kuin annan teille puheenvuoron, unohdin toivottaa tervetulleeksi neuvoston edustajan, erityisesti herra Svarenin, joka johtaa asianomaista työryhmää. On mukavaa, että olette täällä seuraamassa päivän tapahtumia. Thank you, Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja mahdollisuudesta saada esittää jotakin tietoja ja kommentteja keskusteluista tämän asetuksen tiimoilta. Ensinnäkin painottaisin sitä, että meidän kannaltamme tämä asetus on tai tehtiin Euroopan komission yksinkertaistamisohjelman puitteissa. Tarkoituksena on muuttaa kolmea direktiiviä, tehdä niistä yksi asetus, jotta voitaisiin säästää aikaa valmistajien kannalta kansallisessa hallinnossa – ja tällä tavalla halutaan myös edistää innovaatioita ja saada etuja kuluttajille siten, että kun uusia kuituja saadaan markkinoille. Ja kertoisin teille, että olemme hyvin huolissamme niistä keskusteluista, joista, joita on käyty tämän asetuksen soveltamisalan laajentamisesta, koska oikeastaan tämä, tämä oli tarkoitus olla osa tätä yksinkertaistamisharjoitusta, eikä niin, että tämä asetus kattaisi kaikki mahdollisuudet tekstiilituotteiden merkinnän osalta. Tietääkseni Euroopan komissio on valmis avaamaan keskustelut tekstiilituotteiden merkinnästä ylipäätään, mutta olisimme kiinnostuneita äh, saamaan tämän asetuksen hyväksyttyä mahdollisimman nopeasti, koska siinä on selviä etuja kaikille toimijoille. Ja miksi me peltään, pelkäämme tämän asetuksen yhdistämistä ja, laajemman kesku- ja laajempaa keskustelua tekstilituotteiden merkitsemisestä. Äh, syyt siihen on, että Olemme olleet avoin kaikille keskusteluille merkinnöistä tässä suhteessa. Ja näissä keskusteluissa sidosryhmien ja jäsenvaltioiden edustajien kanssa aikaisemmin näistä eri kysymyksistä olemme havainneet, että tilanne on sen sorttinen, että on selvät jakolinjat olemassa siitä, miten merkinnät tehdään ja nämä jakolinjat kulkevat sidosryhmien ja jäsenvaltioiden tasolla. Annan yhden esimerkin. Euroopan komissio esitti 2005 ehdotuksen merkitä alkuperämaa tiettyihin tuotteisiin, tekstiili- ja vaatetustuotteisiin. Tämä ehdotus on ollut neuvostossa vuodesta 2005 ja tähän mennessä jäsenvaltiot eivät ole pystyneet pääsemään sopuun tämän merkinnän esittämiseksi. Tämän lisäksi, jos me aiomme keskustella muista merkinnöistä, se on hyvin aikaa viepä harjoitus ja me todellakin emme todellakaan nyt haluaisi välttämättä siihen lähteä, mutta niin kuin sanottu, tämän asetuksen osalta me, me voisimme tuoda etua kuluttajille ja ja kansalliselle hallinnolle, jos me yksinkertaistamme tätä nykyistä lainsäädäntöä. Ja tämä asetus, asetus, tämän asetuksen tarkoitus on nimenomaan yksinkertaistaa nykyistä lainsäädäntöä, mutta esimerkiksi sellaista asioiden arviointi kuin ympäristöongelmat tai muut tai hoitomerkintä. Me olemme tekemässä vaikutusarviointia, koska on tärkeää myös vakuuttaa sidosryhmät ja jäsenvaltiot ja ministeriöt siitä, miten tärkeää on mennä tuohon mainittuun suuntaan. Ja olemme nyt jarruttamassa tämän asetuksen hyväksymistä kahdella kolmella vuodella. Näin on tilanne. Tämä on tilanne. Ja mitä nyt sitten standardointiin tulee, me Keskustelemme nyt tästä asetuksesta neuvostossa ja keskustelut etene, ovat edenneet varsin hyvin tähän mennessä. Nyt ollaan ottamassa käyttöön tiettyjä e- e- yksityiskohtia, jotka muuttavat tekstiä, mutta laaja e, yksituumaisuus vallitsee siitä, että, että tämä muutos tapahtuisi komitologian puitteissa ja tämä muutos koskisi nimenomaan liitettä kahdeksan, joka on suurin osa tätä pakettia, joka koskee standardeja. Niin näin ollen sen jälkeen, kun asetus on hyväksytty, tämä prosessi käynnistyy viipymättä. Mitä taas tulee kieliin, pakollisiin kieliin. Tämä on selkeä vaatimus kansallisvaltioiden tasolla, EUn jäsenvaltioiden edustustot ovat yleensä, tai valtuuskunnat ovat innostuneita kertomaan meille, että, että heillä on, siellä on ne merkinnät omalla kielellä. Olen tietenkin valmis antamaan lisäselvityksiä, missä milloin vain, silloin kun tämä valiokunnan jäsenet niin haluavat tietenkin minuun voi ottaa yhteyttä milloin tahansa. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Giroux, thank you. Kiitokset äh, myös lupauksestanne tehdä läheistä yhteistyötä kanssamme tässä asiassa. Tuon Manders, haluatko sinä vielä reagoida, kommentoida? Ja, ja sitten teen vielä ehdotuksen aikataulusta. Thank you, Sharon. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset kaikille osallistujille. Ensinnäkin olen hyvin eh, iloinen näistä asetuksista, koska sisämarkkinoilla tarvitaan enemmän asetuksia kuin direktiivejä jotka eh, on otettava osaksi lainsäädäntöä jäsenvaltioissa. Joten olen kauan puhunut EU-puolelta eh, e asetusten puolesta sen sijaan, että että luodaan tällaista tilkkutäkkiä ympäri eh, Eurooppaa kansallisten toimeenpanojen kautta. Jotkut sanovat täällä, että me emme tarvitse mitään uutta, en minäkään mitään uutta tarvitse, mutta me tarvitsemme eh, yksinkertaistettuja eh, merkintöjä, siis ei uusia, vaan yksinkertaisempia. Ja myös se, että meidän täytyisi saada standardeja markkinoille pääsyyn Euroopan tasolla. Minusta kaikki, jotka ovat puhuneet, ovat puhuneet samansuuntaisesti. Sen vuoksi haluaisinkin tällaisen taustapaperin. Haluan enemmän informaatiota, mikäli tuottajat ja kuluttajat kaikki haluavat nämä lappuset usealla kymmenellä kielellä. Selvä, sopii. Sen on markkinoiden päätettävä. Mutta minä haluan, että tämä päätös tehdään faktojen pohjalta. Minä haluan, että me voimme sanoa, että me tiedämme, mitä kuluttajat ajattelevat asiasta ja mitä tuottajat ajattelevat asiasta. Joten odotan tätä taustainformaatiota ja olen iloinen, että koordinaattorit jo päättivät nyt, että tällainen paperi laaditaan ja ehkäpä komissio kaiken informaationsa kerran voi meitä auttaa. Hehän ovat vuosia tätä asiaa käsitelleet. Ja kun me olemme saaneet tätä informaatiota sekä kuluttajilta että tuottajilta, sitten voimme tehdä päätöksemme. Sitten täällä oli koko joukko muita asioita. Täällä puhuttiin myös REACH-asetuksesta ja miten tämä vaikuttaa siihen. Ja että meidän täytyy huomioida nämä vaaralliset aineet. Täällä puhuttiin myös REACHista sen vuoksi, että tässä saattaa olla uusia kemikaaleja, käytössä ja joiden täytyy vastata REACHin määräyksiin ja me emme halua tähän kaksinkertaista lainsäädäntöä. Se, enkä minä tässä mitään uusia merkintöjä halua näitä kuvia, mutta jos copyright-kustannukset ovat noin korkeat, ovat korkeat, niin silloin, mutta jos ne todellakaan eivät ole korkeat, niin hyvä pidetään kiinni näistä vanhoista jos ne kerta toimivat hyvin, eivätkä ne ole kalliita, niin pidetään kiinni vanhoista. Mutta jos käy ilmi, että ne ovat todella kalliita, niin silloin meidän täytyy miettiä vaihtoehtoja. Mutta uskon, että olemme samoilla linjoilla. Me tarvitsemme informaatiota. Jos me saamme sitä informaatiota, niin hyvä, minäkin olen onnellinen. Sitten täällä puhuttiin sitä, että pitäisi katsoa, olisiko mahdollista saada mukaan tähän asetukseen jonkinnäköisiä investointeja PK-yrityksille. No, minusta tämä kuuluu enemmän budjettivaliokunnalle kuin meille. Ja sitten vielä aikataulusta. Yleensä meillä on aina tiukat määräajat, koska silloin asetetaan nämä prioriteetit. Mutta jos näyttää siltä, että on mahdotonta pitää kiinni tästä aikataulusta, niin ei minulla ole mitään ongelmia myöhästyttää sitä, mutta jos me teemme sen heti alkuun, niin silloin sitä pitää todennäköisesti siirtää vielä uudelleen eteenpäin, koska meillä on aina hyvin paljon aikapaineita ja, ja töitä ja, ja aikatauluissa sitten täytyy asettaa omat painopisteensä. Minusta tämä on asia, joka on ollut esillä nyt jo vuosia ja siitä syystä minusta olisi ihan hyvä pyrkiä saamaan se äänestettäväksi täysistuntoon tammikuussa. Mutta toki meidän täytyy saada hyvin tasapainoinen ehdotus äänestykseen. Jos me sitten tarvimme siihen yhden tai kaksi kuukautta ylimääräistä aikaa, selvä, mutta kuitenkin yleisesti ottaen meidän täytyisi toimia nopeasti. Kiitokset ja odotan innolla yhteistyötä varjoesittelijöiden ja muiden kanssa. Kiitos. Uh, well, thank you very much. Uh, Kiitoksia. Minulla on ehdotus teille tästä jatkosta. Meillä on kokous viikon päästä, yhden päivän kokous. Ehdottaisin, että annamme teidän, otetaan tämä esityslistalle sen jälkeen, kun olet tavannut varjoesittelijät, niin silloin voitaisiin käydä aikataulun läpi. Ja hyödyllistä olisi, että jos näissä keskusteluissa keskityttäisiin tällaiseen yleisiin lähestymistapaan. Herra Girard muistettiin, että tämä on yksinkertaistus menettelyyn äh, liittyvä asia, joka koskee tekstilejä ja merkintä. Ja tämä ei välttämättä liity niihin, mistä sinä puhuit, niin kuin turvallisuuteen ja niin poispäin. Ja kiinnostusta on ollut ja myös hoitomerkinnöistä ja ekomerkinnöistä mutta meillä on kuitenkin tieto tieto varoituksen sanottu, että komission suunnitelma, no, ja me ei tietenkään pysäytä valiokunnan työtä. Kyllä valiokunta voi hakea mahdollisuuksia käsitellä näitä esimerkiksi oma mietinnön pohjalta ja toimia tässä ikään kuin näiden ikään kuin kahden mietinnön tasolla. En nyt lähde mitään suosituksia tässä tekemään, mutta ehdotan kuitenkin, että jos voisitte päästä, päästä sopiin, varjoist, sopuun varjoesittelyiden kanssa lähestymistavasta, jos teillä on selvää, että pitäisi painaa päälle – ja käsitellä tätä ehdotusta komission ehdottamassa laajuudessa, niin, niin voitte tietenkin tehdä aikatauluesityksen sen mukaisesti. Totean, että Era Girao mainitsi myös tarpeen huolellisesti tehdä vaikutusarviointi. Tämä valiokunta on, kun valiokunta on aikaisemmin ryhtynyt johonkin toimiin, me olemme tehneet vaikutusarvioinnin, meillä on myös resurssit siihen – se on sellainen asia, jota kannattaa käyttää. Me, teidän täytyy myös selvittää, mitä te haluatte siihen briefauspaperiin. Me emme pysty lukemaan teidän ajatuksianne täältä. Sihteeristö on käytössänne ja te voitte varjostelijoiden kanssa sitten hakea sen tavan, jolla toimitaan. Ja siinä täytyy myös ehdottaa realistista aikataulua. Sen pohjalta, mitä te esititte, voitaisiin sitten laatia tämä. Ja siinä komissiokin varmasti auttaa jos voisitte tällä, tämän viikon aikana sitten selvittää varjostelijoiden kanssa tämän suunnittelutyön meitä varten. Ja me sitten tiistai-aamulla ensi viikolla pidettäisiin kokouksessa äh, sitten keskusteluasiasta, jolla me kuulemme tämän teidän toimintaohjelmanne ja yleisesti muillekin esittelijöille. Tämä on sellainen lähestymistapa, jota tuli ehdottamaan aina. Jos me, me, jos me käytämme aikaa hyvään suunnitteluun työssä, niin silloin me saamme loppupeleissä parempaa työtä aikaa ja silloin myös paremmat mahdollisuudet saada asiat läpi. Toivottavasti voitte hyväksyä tämän ajatuksen. Uh, Kyllä, sopii minulle. Ja toki joissain jäsenvaltioissa, vaikkakaan sitä ei ole tässä asetuksessa ehdotuksessa, jos jotkut jäsenvaltiot joissakin on esimerkiksi tämä hoitoohje pakollinen, joissakin ei, joten ehkäpä tämä harmonisointi olisi etu sekä teollisuudelle että kuluttajille. Ähm. Selvä. Hyvä. Nyt päätämme tämän asian ja siirrymme seuraavaan asiaan, kohtaan seitsemän, joka on metrologiadirektiivin kumoaminen. Olen hyvin tyytyväinen, että Anja Weisgerber palaa tänne valiokuntaan. Hän on hoitanut monia muitakin direktiivejä aikaisemmin, ottaa nyt hoitaakseen tämän asian. Minulla ei ole muiden varjoesittelijöiden nimiä. Onko muita varjoesittelijöitä? No niin, välttämätön. Äh, Ruule ja Bussoi ja Kosisnek. Entäs äh, SD-ryhmä Gebhardt? Selvä. enkä ole varma, kuka puhuu DG yrityspääosaston nimissä. Atonis. Mm. Hän on vastuussa tästä asiasta, joten hän saa puheenvuoron myöhemmin. En ole ihan varma, onko täällä neuvoston edustajaa. neuvoston työryhmän puheenjohtaja tulee myös. Selvä puheenvuoro esittelijälle, sitten varjoesittelijät ja muut mahdolliset puhujat. Anja Weisgerber, to give you the floor. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender Malcolm Haber. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös tästä mukavasta johdannosta. Todellakin tämä on jälleen tekninen paketti mutta on jotenkin aika jännittävä. Alussa ajattelin, että, että oikeastaan kaikkien pitäisi kannattaa tätä, koska nykyinen direktiiviehdotus voisi vähentää byrokratiaa Euroopassa aivan yksinkertaisesti siitä syystä, että ehdotus pyrkii kumoamaan kahdeksan nykyistä direktiiviä metrologiasta tai mittausjärjestelmästä, jotka ovat, ja nämä ovat oikeastaan vanhentuneita direktiivejä, ja, täyt- ja voitaisiinkin kumota. Sitä täytyy vielä yksityiskohtaisesti selvittää. Tämä on todellakin kiinnostavaa, koska monet puhuvat byrokratian vähentämisestä ja, ja kaikki poliittiset ryhmät tähtävät samaan tavoitteeseen. Euroopan tasoiset säädökset, joita voidaan poistaa, niitä pitäisi poistaa, mutta kiinnostavaa on, miten eri jäsenvaltioissa ja myös eri tahoilla ruvetaan kirkumaan, että hei, tämä täytyy selvittää yksityiskohtaisesti, että ei välttämättä tarvitse poistaa. No miksi tämä kumoaminen voisi olla mielekästä? Nämä kahdeksan direktiiviä koskevat kaikki erilaisia mittauslaitteita, kuten kylmävesi, kylmäveden mittarit ja sitten myös alusten säiliöiden mittaaminen ja viinin ja alkoholijuomien, alkoholipitoisuuden mittauslaitteiden mittauslaitteet ja niin poispäin. Ja nämä mittauslaitteet ovat kaikki sellaisia laitteita, jotka tänä päivänä ovat hyvä harvinaisemmin käytössä. Monet säädökset ovat oikeastaan jo jääneet jälkeen tekniikan kehityksestä ja käytännön vaikutukset, jos mahdollisesti nämä direktiivit poistettaisiin, olisi vähäinen, koska noin tämä, tämä koskee Euroopassa noin 120 miljoonaa no, euroa ja on useissa on vain muutama yritys jäsenvaltioissa, jotka valmistavat näitä mittalaitteita. Tämä on peräisin 70-luvulta ja mittalaitesäädös oli tuolloin 70-luvulla mielekäs, koska kauppa kaupoissa oli erilaisia kansallisia säädöksiä. Tänä päivänä kiinnostava näkökohta muuten tässä komission ehdotuksessa. Tänä päivänä nämä normit ovat oikeastaan siinä mielessä äh, vanhentuneet, koska useimmilla aloilla käytetään kansainvälisiä normeja. Ja näin ollen tällainen EU-tason säädös on jo vanhentunut. EU-tason säädös on usein tarpeen standardoinnin tasolla, jotta saataisiin pohja kansainvälisille säädöksille, äh, jolloin me toimimme edelläkävijöinä – ja olemme tavallaan, voimme määrätä kansainvälisen tason säädöksiä, mutta tämä tie on jo nyt kuljettu loppuun, koska kaikki on alkanut 70-luvulla ja nyt hyvin eri aloilla meillä on jo kansainvälisiä standardeja ja normeja tässä suhteessa. Olen käynyt mielenkiintoisen keskustelun komissionkin kanssa ja, ja minulla on myös lisää kysymyksiä komission suuntaan ja kerran halusin selvittää keskustelun aikana. Kysymykseni onkin, että missä määrin näiden kahdeksan direktiivin aloilla on olemassa kansainvälisiä standardeja ja missä määrin nämä kansainväliset standardit ovat myös laadultaan vertailukelpoisia kuin koska osittain jäsenvaltiossa voidaan sanoa, että, että tietyillä aloilla me menemme standardien yli. Nämä kansainväliset standardit eivät ole riittävän laadukkaita, mutta silloin meidän täytyy seksikohtaisesti selvittää, koska tällainen poikkeaminen kansainvälisistä standardeista on myös VTOn oikeuden mukaan mahdollista, jossa on välttämätöntä terveyden ja turvallisuuden takia. Ja tämä on useimmissa tapauksissa ei tule kysymykseen. Ja seuraava kysymys onkin, onko sen jälkeen kun direktiivit ovat kumoutuneet, estääkö se mahdollisesti sisämarkkinoiden toimintaa. Tämä olisi vaarana silloin, ja tämä lienee kysymys neuvoston suuntaan, jos jäsenvaltioilla olisi aikomus ottaa käyttöön kansallisia säädöksiä, kun direktiivi jää pois Euroopan tasolla. Tämä ei olisi tietenkään meidän tarkoituksemme. Tässä nämä kaksi lähtökysymystä. Ja vastauksista riippuen, joita tähän kysymyksiin saamme, meidän täytyy pohtia sitä, minkälaisia ehdotuksen parlamentti sitten aikoo tehdä, jotta voitaisiin sitten menestyksellä saada byrokratian purkaminen eteenpäin. Ja minun mielestäni tässä olisi kaksi vaihtoehtoa. Yksi vaihtoehto on sellainen, nämä kyllä oikeastaan täydentävät toisia että ensinnäkin kaikki direktiivit kumotaan. Voihan olla, että parin direktiivin kohdalta tämä voisi olla näin, että enää ei ole välttämätöntä säilyttää tätä direktiiviä, koska niitä mittalaitteita ei enää käytetä, tai sitten, että meillä on kansainvälisiä standardeja, jotka ovat laadultaan riittäviä. Tai, äsken juuri tämänkin kuulin, että että myös maatalouspääosastolla voi olla, saattaa olla säädöksiä, joka takattaa jo jonkin direktiivin soveltamisalan koskemismittauslait käytetään esimerkiksi viljan sulfidipitoisuuden mittaamiseen tai, tai meillä on mittalaitteita, joilla, joilla sitten mitataan alkoholipitoisuutta. Nämä direktiivit, joissa olemme yhtä mieltä, tässäkin oikeastaan aika vaikea saada sopua valtioiden välillä, niin siinä voitaisiin, ne voitaisiin oikeastaan poistaa korvauksetta, mutta tällä, tässä kohdassa eräillä jäsenvaltioilla on varaumia ja ehdottavat sitten eräiden, tai vastustavat tätä poistamista tykkänään. Tässä minulla on toinen ehdotus, että, että näiden direktiivien osalta voitaisiin sanoa, että okei, kumoamme nyt nämä täysin vanhentuneet standardit, mutta jos todellakin on välttämätöntä säädellään näitä asioita, niin silloin se voitaisiin tehdä, hoitaa jossakin puitedirektiivissä, joka koskee mittalaitteita vuodelta 2004, jos, jos, jota ollaan nyt päivittämässä. Ja se oikeastaan istuu varsin hyvin tähän pakettiin, koska tämä puitedirektiivi on laaja direktiivi mittalaitteista, ja siinä on sovellettu uutta lähestymistapaa, joka tarkoittaa sitä, että, että äh, tämä päivittäminenkin on helppoa. Siksi minä ehdottaisinkin, että sanotaan selvää, että tämän direktiivin kohdalla otamme kumaamme tämän vanhantuneen direktiivin, mutta jos tarvetta on, saada säädöksiä Euroopan tasolla, jotka eivät, joita ei katsota kansallisen standardeja niin silloin on mahdollisuus hoitaa se äh, tämän puitedirektiivin päivityksen yhteydessä ja siinäkin kiinnostavaa kyllä käydään ne keskusteluja, jotka itse asiassa pidetään huomenna, jossa jäsenvaltioiden on mahdollisuus antaa omia panoksia. Tässä, tämä, tähän liittyy vissiä vaikutusarviointeja nyt. Jos todellakin on havaittavissa, että, että tarvitaan säädöksiä, silloin se voitaisiin hoitaa tämän puitedirektiivin päivityksen yhteydessä. Ja voitaisiin tietenkin tehdä toimintelmällinen sopimus, jossa sanottaisiin, että selvä, nyt hoidamme nämä pois, mutta jos välttämätöntä on, niin sitten siirrämme nämä tähän puitedirektiivin päivityksen. Ja jos velkoa on, että syntyy oikeudellinen porsaanreikä, niin että muotoillaan se sillä tavalla, että, että tämä kumoaminen tapahtuu vasta siinä vaiheessa, kun se on sisällytetty tähän puitedirektiiviin. Nämä ovat teknisiä ongelmia, nämä eivät ole mielestäni mitenkään sellaisia, joita, joita vastaan hyviä argumentteja voitaisiin esittää. Tämä oli ensimmäinen ehdotukseni. Nyt keskustelut komission kanssa ovat osoittaneet, että siellä on avoimuutta tähän, su- tähän suuntaan. Ja tältä pohjalta tulen mietintöni rakentamaan. Lopuksi pyytäisin kollegoja jo valmisteluvaiheessa tämän kahden viikon aikana esittämään ajatuksia, joita kollegoilla varmastikin on. Pyytäisin niitä osoittamaan minulle. Ja sitten jos me onnistumme tässä, että saamme mietinnön, joka olisi poliittisten ryhmien hyväksymä, niin silloin voitaisiin puhua parlamentissa yhdellä äänellä ja voitaisiin sanoa, että me parlamentissa olemme halunneet lähteä purkamaan byrokratiaa tämän konkreettisen esimerkin valossa. Ja, ja sitten jos jäsenmailla on varaomia tässä suhteessa, silloin parlamentti voi profiloitua. Jos me onnistumme tässä, niin ehdottaisin aika tiukkaa aikataulua. Meillä on tänään ensimmäinen keskustelu. 6. lokakuuta komissio tulee esittämään vaikutusarviointinsa näistä nykyisistä direktiiveistä. 16. lokakuuta olisi minun mietintöni paperilla. Ja sitten 3. ja 4. marraskuuta olisi seuraava keskustelu valiokunnassa – jolloin voisimme keskustella mietinnöstä. Ja tarkistukset voitaisiin jättää 6. marraskuuta mennessä, joskin täytyy todeta, että ihanteellista olisi, jos nämä tarkistukset olisivat jo pitkälti osa tätä direkt- äh, mietintöä. Sitten 16. marraskuuta meillä olisi vielä äh, tarkistusten käsittely ja äänestys äh, valiokunnassa 16. Äh, äh, marraskuuta ja sitten voisimme päästä jo joulukuussa täysistuntoon tämän mietinnön kanssa. Tämä on aika tiukka aikataulu, mutta mutta niin kuin muissakin paketeissa ollaan aikaisemmin tehty, tehty niin eh, ihanteellista olisi, jos pääsimme vetämään tässä asiassa, asiassa yhtä ja odotankin innolla yhteistyötä poliittisten ryhmien kesken. Uh, well, thank you very much, Mrs. Weisgerber, for very comprehensive uh, analysis. Kiitokset tästä erinomaisesta analyysistä ja tilannekatsauksesta ja aikataulusta. Me olimme suunnitelleet ajatelleet, että te saatte aikaa ensi viikolla myös, äh, kun keskustellaan vaikutusten arvioinnista. Nyt annan puheenvuorot äh, varjoesittelijöille. Ensinnäkin Gebhardt, äh, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset tästä hyvästä alustuksesta ja näistä vaihtoehdoista uskoakseni kaikki ovat samaa mieltä siitä, mistä tässä on kysymys, eli byrokratian vähentämisestä, turhien sääntöjen poistamisesta. Ja siihen minä nimenomaan nyt tässä haluaisinkin keskittyä. Haluaisin muistuttaa teitä kysymyksestä, joka on esitetty jo kaksi kertaa komissiolle. Nyt esitän se jo kolmannen kerran. En ole saanut vielä konkreettista vastausta tähän. Euroopan komissio useissa keskusteluissa, joita olemme käyneet aiheesta, on aina sanonut, että kyllä, äh, me voimme poistaa nämä kahdeksan direktiiviä. Tässä ei ole mitään ongelmaa. Ne ovat turhia, ne ovat vanhentuneita. Niitä ei voi enää tänä päivänä käyttää. Osittain tämä on totta. Kuitenkin me kuulemme, että muutamat jäsenvaltiot äh, eivät ole samaa mieltä, vaan sanovat, että ei, ei näin voi tehdä. Muistutan teitä tästä kysymyksestä, jonka olen esittänyt ja jonka kesitän vielä kerran. Kuinka paljon valtioita näitä on? Ja jos näitä on useampia, niin mitkä valtiot, joilla on ongelma näiden kahdeksan direktiivin kumoamisen? Ja millä perusteella ne sanovat, että tämä ei ole mahdollista? minun, minä tarvitsen tämän tiedon ennen kuin voin lähteä tekemään päätöksiä. Sen vuoksi, että jos kuulemme vain yksipuolisesti komission kannan, että ne ovat turhia nämä direktiivit, jos ne todellakin olisivat täysin turhia, niin silloin tätä riitaa ei olisi syntynyt neuvostossa, joten haluaisin tietää, mitä tässä on taustalla, mitä intressejä tässä on taustalla, miksi nämä halutaan kumota ja syntyykö tästä mahdollisesti jokin aukko koska meillähän on tällä hetkellä käynnissä aikamoinen harmonisointi mittausvälineiden kohdalla. Ja jos nämä kahdeksan kumotaan, syntyy mahdollisesti aukko. Ja mitenkä sitten tämä aukko täytetään? Täyttävätkö jäsenvaltiot sen omilla säännöillään, joka taas johtaa eriarvoisuuteen eh, unionissa ja epätasa tasaisuuteen sisämarkkinoille ja mahdollisesti se tukisi myös tietynlaista eh, protektionismia ja sitä minä en missään nimessä halua. Sen vuoksi minä haluaisinkin sanoa teille, Rova Weisgerber, että meidän täytyy nyt todellakin miettiä, johtaako näiden, mihinkä näiden direktiivien kumoaminen johtaa. Enkä ole ihan varma vielä, voinko hyväksyä teidän aikatauluehdotuksenne minun ryhmäni varjoesittelijänä. Minä tarvitsen ensin tämän konkreettisen informaation, jota olen jo useaan kertaan pyytänyt ja jota minä en ikävä kyllä vielä ole saanut. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten edustaja Buzoi. Mulțumesc. O felicit pe doamna Weisgerber pentru... Kiitos puheenjohtaja. Haluan osoittaa äh, kiitokseni ja esittää kiitokseni Rova Weisbergerille tästä alustuspuheenvuorosta. Suuri äh, osa hänen äsken selvittämästään ei synnytä minkään tyyppisiä ongelmia, mutta esittelijän ajatukset, eh, niin kuin sanottu, voidaan hyväksyä eh, ja, ja ottaa huomioon, kun lopullista päätöstä tehdään. Tietääkseni jäsenmaat ovat jo joitakin teknisiä säädöksiä itse hyväksyneetkin ja sen jälkeen, kun tämä direktiivi tulee voimaan, voidaan tehdä vielä eh, lisätoimia. Sen, mitä äsken saimme kuulla, me tiedämmekin, että kyse on mittausteknisistä kysymyksistä, joiden käytänteet ovat vanhentuneet ja sen vuoksi Euroopan komission direktiiviehdotus pyrkii edistämään tilannetta erityisesti yritysten kannalta. Kuitenkin direktiiviä pitäisi käsitellä erikseen – Esimerkiksi alkomittarit, mielestäni ne pitäisi käsitellä omana asiana, ne niin tämän tapaisia muitakin yksittäisiä tapauksia voidaan käsitellä erikseen. Ei se tuota mitään ongelmia. Meidän on kuitenkin varmistettava se, että kaikki tällä hetkellä voimassa oleva tulee olemaan voimassa myöskin uuden direktiivin myötä. On varmistuttava myöskin siitä, että uusi direktiivi millään tavoin hankaloita tavaraliikkumista sisämarkkinoilla. On selvää, että kansainväliset standardit on hyvä ottaa käyttöön mahdollisimman laajasti ja siksi osa direktiivin määräyksistä on tavallaan turhia. Mutta niin kuin sanottu, meidän ryhmämme tukee komission ehdotusta – mutta loppupäätöstä ei vielä ole mahdollista tehdä. Meidän on ensin saatava vastaus myöskin esittelijä esittämiin kysymyksiin. Thank you very much, Mr. Pusoi. Mrs. Rula. Kiitoksesta, Rova Ryyle. Minäkin haluan kiittää Rova Weisbergeria tästä hyvästä ja kattavasta pohjustustyöstä. Minusta nämä vaihtoehdot, jotka esitettiin, olivat hyvin kiinnostavia, koska aina kuulostaa niin kovalta, kun sanotaan, byrokratia puretaan, mutta kun, mutta silloin oikeastaan usein toimitaan aivan päinvastoin kansalaisten silmissä. Ja silloin kun käytännössä lyödä, poistetaan Euroopan direktiivi, jos se johtaa siihen, että kansallisella tasolla muodostetaan uusia esteitä, niin se on aivan sen päinvastoin kuin mitä halutaan. Siksi tämä vaihtoehto, jonka te esititte, oli kovin kiinnostava. Se, että integroidaan tähän, tähän MID-mittalaitedirektiiviin. Ja se, mikä minua ihmetyttää, että miksi komissio ei ole lähtenyt integroimaan näitä vanhoja direktiivejä tähän puitedirektiiviin. Miksi nyt ollaan niin kiireessä, että käytännössä tehdään työtä rinnakkaisilla tasoilla? Tämä voitaisiin yhdistää. Tämä olisi looginen askel, että yhdistettäisiin vanhan direktiivin puitedirektiivin. No, johtuuko se siitä, että halutaan näyttää julkisessa sanossa, julkiselle, julkiselle sanalle, että puhutetaan byrokratiaa, mutta eikö tässä ole kysymys asiasta? En ymmärrä, miten, miksi on sellaista vastahankaa jäsenmaiden tasolla. Miksi ei edetä sitä tietä, joka joka, jossa on vähiten vastahankaa, eli yhdistettäisiin nämä vanhan direktiivit puitedirektiiviin, joka johtaisi siihen, että kaikki kuuluisi tämän uuden lähestymistavan piiriin. Uh, Mr. já bych chtěl také poděkovat eh, zpravodajce Weisberger eh, za uvedení eh, do té... Kiitos, haluan esittää kiitokset esittelijälle alustuspuheenvuorosta. Käsittääkseni pääsemme tästä sopuun ainakin pääperiaatteiden osalta. Tässä on kysymys äh, tapauksesta, jossa Euroopan <clears throat> lainsäädäntöä pystytään tällä tavoin muuttaa. Tavallaan tämä liittyy myöskin äh, aikaisemmin käsittelemämme asiaan, nimittäin tekstilien nimityksiin ja, ja merkintöihin. Äsken puhuttiin nimenomaan erilaisista tekstiilimerkinnöistä, mutta niin, niin kuin sanottu, se on tekninen, tekninen asia samalla tavoin kuin tämä mittaustekniikka kysymys. Jotkut jäsenmaat ovat esittäneet jotenkin varauksia tämän uuden direktiivin ja näiden uusien ehdotusten osalta. Mutta kuitenkin käsittääkseni tämänhetkiseltä pohjalta, ikään kuin väliaikaiselta pohjalta on mahdollista päästä kompromissiratkaisu, joka tyydyttää kaikkia. On tärkeää saada kuulla myöskin komission kanta ja mielestäni vaikutusanalyysin laatiminen tästä varsinkin poikkeusosasta olisi tärkeää. Kiitokset äh, näistä hyvin äh, käytännönläheisistä ja äh, hyvistä kommenteista, joka osoittaa, että tämä on tärkeä aihe. Joten äh, nyt mielelläni pyytäisin komissiota kommentoimaan ja ehkäpä te voisitte myös, en tiedä kykenettekö te vastaamaan kaikkiin asioihin tänään. Meillähän on ensi viikolla uusi keskustelu äh, uusimmasta vaikutusten arvioinnista, joten nyt ehkä jotain alkuun. Morning. Just... Kiitos eh, puheenjohtaja, hyvää huomenta. Haluaisin ensin kiittää esittelijä Weisbergeria erittäin hyvästä eh, alustuksesta. Hän eh, esitteli asian erittäin hyvin ja hän otti esiin myös nämä konkreettiset kysymykset liittyen kansainvälisten standardien laatuun. Ja 7.8. nämä ovat kansainvälisiä standardeja samalla tasolla kuin joita on jo meidän direktiiveissämme, paitsi yhdessä ei vielä ole tällaista kansainvälistä standardia, mutta sitä ollaan ehdottamassa. Ja tulevina viikkoina me tulemme antamaan Euroopan standardointiviranomaiselle tehtävän äh, esittää näitä uusia kansainvälisiä standardeja. Ja me olemme saaneet äh, kaikilta eri kansainvälisiltä elimiltä näitä standardeja. On erittäin mielenkiintoista seurata aiheen kehittymistä. Mitä tulee sitten tähän muuhun kysymyksiin, mitä tapahtuu, jos nämä direktiivit kummotaan. Periaatteessa ei tässä pitäisi olla mitään ongelmaa suurin osa näistä tuotteista on jo kansainvälisen standardin alaisia ja ne standardit toimivat. Ja me olemme kysyneet itsekin jäsenvaltiota useilta kertoja, että onko jotain konkreettisia kaupan esteitä teollisuudelle ja esimerkiksi pk-yrityksille, mikäli nämä kahdeksan direktiiviä kumotaan tässä. Ei kuitenkaan ole mistään suuri, noin 100 miljoonasta eurosta vuodessa, ja se on vain hyvin pieni osa teollisuutta. Me olemme kysyneet teollisuudelta, ei ole mitään ongelmaa teollisuudella liittyen tällaisiin sisäisiin kynnyksiin tai esteisiin. Me olemme nyt, kun me valmistelemme tätä tarkistusta, josta esittelijä ja edustaja Ryyle puhuivat, kun me valmistelemme äh, tätä MID-direktiivin äh, uudistamista, jota parlamentti on meiltä pyytänyt. Tämähän hyväksyttiin minun pääosastossani, että me laadimme tästä äh, raportin 2011 huhtikuun loppuun mennessä. Ja se, siihen saattaa liittyä tiettyjä lainsäädännöllisiä ehdotuksia, mikäli näin on tarpeen. Heinäkuussa me pyysimme jäsenvaltioita jälleen kerran esittämään uusia mahdollisia todisteita kaupan esteistä jotka syntyisivät tästä meidän kumoamisehdotuksestamme. Me annoimme määräajaksi huomisen päivän 30. syyskuuta, emmekä me ole saaneet mitään konkreettista vastausta yhdeltäkään jäsenvaltiolta joten odotamme ja sitten informoimme teitä ensi viikolla tästä. Emme ainoastaan meidän ehdotuksemme vaikutuksen arvioinnista, mutta silloin me kykenemme myös kertomaan, mikäli jokin jäsenvaltio olisi esittänyt uusia todisteita siitä, että tässä on jotain esteitä, joka johtaisi sitten uusiin toimenpiteisiin. Me olemme avoimia, me olemme kertoneet myös neuvostolle, että mikäli löytyy uutta tietoa, niin me silloin hyödynnämme tai olemme valmiita hyödyntämään sen uudessa 2011 tarkistuksessa. Me valmistelemme tässä nyt, mikäli tarpeellista, ensi vuodeksi uutta vaikutusten arviointia, joka esitellään raportissa. Ja jos me löydämme uusia todisteita jostakin, joka sitten johtaa esimerkiksi lainsäädännöllisiin ehdotuksiin, johtuen vaikkapa riskeistä tai uhista, äh, esteistä, mahdollisista vaikutuksista sisämarkkinoihin tai muista elementeistä, niin kaikki tämä otetaan huomioon. Mutta tilanne on nyt äh, hieman pysähdyksissä ja on hieman ikävää, että puheenjohtajamaan edustaja ei ole täällä paikalla tänään. Toivon mukaan he tulevat ensi viikolla sen vuoksi, että äh, kun nyt tulen Gebhardin kysymyksiin, on tiettyjä elementtejä ja kysymyksiä tässä julkisessa asiakirjassa, jota me kutsumme avainkysymysasiakirjaksi, joka julkistettiin viime toukokuussa. Yksi 11-15 jäsenvaltiota riippuen direktiivistä kannattavat direktiivien kumoamista. 6-10 jäsenvaltiota haluaisivat tällaisen säätelylähestymistavan enemmänkin liittyy mm, luonnollisesti siihen, äh, mitä instrumentteja käytetään. Eli tässä on aika laaja kirjo. Jäsenvaltiot, äh, jäsenvaltioilla on eri, eri jäsenvaltioissa on eri argumentit, miksi, joten tässä on hyvin äh, sekava, sekalainen joukko kantoja. Me haluamme lisäkeskusteluita mutta teknisen tason neuvoston työryhmän keskustelut päättyivät huhtikuussa tänä vuonna ja me vain odotamme sieltä tietoa. Ruotsin puheenjohtajamaana ei nähtävästi pidä aihetta kiireellisenä. Tämä ei kuitenkaan ole liioin mikään tällainen kiireellisyyskysymys, koska markkinoilla ei ole ongelmia. Ei millään tasolla ole ongelmia mutta koska me haluamme parempaa säätelyä, niin ajattelimme, että on parempi, että me tällaiset vanhentuneet direktiivit poistamme, vanhentuneet direktiivit, joita kansainväliset standardit jo kattavat. Eikä meillä ole mitään konkreettisia argumentteja todella olemassa olevista esimerkiksi kaupan esteistä tai muista ongelmista odotetaan nyt ja katsotaan, tuleeko jäsenvaltiolta jotain informaatiota ja sitten me palaamme takaisin yksityiskohtaisemman selvityksen kanssa. Suhtaudumme hieman skeptisesti kuitenkin päiväinen määräajan päättymistä. Emme ole saaneet yhtäkään vastausta, mutta ehkäpä me huomenna sitten saamme useita vastauksia, joten ensi viikolla me sitten kykenemme paremmin teille kertomaan. Me olemme täysin avoimia esittelijän ehdotuksille jotta me saisimme aikaan sopimuksen neuvoston kanssa, mutta neuvostonkin täytyy reagoida ja neuvoston täytyy tehdä aloitteita. Eivät neuvostotyöryhmässä ole edes ehdotettu uusia keskusteluita. Huhtikuussa viime vuonna me pyysimme heitä viemään tämän koreperin tasolle, koska nyt me olemme toimineet ainoastaan asiantuntijatasolla. Me olemme siis tehneet konkreettisen ehdotuksen siirtää asia Koreper-tasolle. Näin ei ole tehty, se on ikävää. Toivon mukaan kykenemme nyt vakuuttamaan puheenjohtaja maan siitä, että tämä täytyy viedä eteenpäin konkreettisemmalle tasolle. Olemme luonnollisesti teidän käytettävissänne. Teemme yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa ja kaikki muutkin jäsenet, jotka haluavat lisää yksityiskohtia, niin mieltä sen saatte. Toivon mukaan saamme aikaan hyvän lopputuloksen ja linkitetäänkö sitten tämä edelleen tulevaan direktiiviin vai ei. En ymmärrä, miksi neuvosto ei halua mennä tässä eteenpäin. Toivon mukaan me kykenemme nyt heitä hieman painostamaan ja että esittelijä lähestymistapa saisi aikaan jonkinnäköistä lempeää painostusta neuvoston suuntaan niin, että neuvosto lähtisi konkreettisemmalle polulle. Kiitos. Well, thank you very much for being... Kiitoksia kuin tästä nykytilanteen kuvaamisesta. Ja tämä yksityiskohtaisempi vaikutusarviointi on tietenkin sellainen, joka kiinnostaa kovasti tätä <clears throat> valiokuntaa. Ja luulenpa, että tämä, minkä sanoitte, että tämä aika suuri vastuu kuulu on nyt tämän valiokunnan harteilla. Ja me sitten se puolestaan, meidän kantamme pakottaa puolestaan jäsenvaltiot tulemaan ulos puskista. Rova Gebhardt, halusitteko te vielä lausua jotakin ennen kuin Rova Weisberger kommentoi? No, yksi lisäkysymys olisi vielä. Haluaisin tietää, voiko, ymmärsinkö Euroopan komission edustajan oikein, joka on kuitenkin hyvin tärkeä, hän sanoi, että, että hänen puheensa alussa hän sanoi, että, että tämä me voisimme poistaa tämän direktiivit, koska meillä olisi silloin keskeisen tunnustamisen periaate käytössä. Minusta yhteiset säännöt tarkoittavat harmonisointoa ja keskinäinen tunnustaminen sen pohjana on taas kansallinen oikeus. Tarkoititteko te tätä? Yes, it is based on... Niin, tämä perustuu kansallisiin lakeihin, mutta meidän tulee noudattaa kansainvälisiä standardeja, koska kansallinen laki ei voi korvata kansallisen, kansainvälisen tason standardeja. Emme me ole löytäneet mitään ongelmia, mitään kaupan esteitä tai ongelmia. Vastaus on kyllä. Uh, Mrs. Weisgerber, would you like... Rouva Weisgerber, haluatteko te sitten esittää loppukommentin? Ja aikatauluhan tuli jo esille, se on sihteeristön tiedossa, se tuntuu kohtuulliselta. Voin nyt vahvistaa, että teillä on aikaa ensi viikolla sitten keskusteluihin myös täällä valiokunnassa. No niin, te voitte päättää tämän asian käsittelyn omalta osaltanne. No ehkä vielä aivan lyhyesti, ennen kuin teen yhteenvedon Monissa säädöksissä on ja monissa direktiiveissä on niin, että mahdollisesti jokin toinen direktiivi, esimerkiksi viljan ja alkoholipitoisuuden mittauksen osalta, niissä me on hoidettu jo muilla säädöksillä. Taas niissä tapauksissa, joissa on kansainvälisiä standardeja, on, tilanne on sen tyyppinen, joka minuakin ihmetytti, että oikeastaan tässä on tapahtunut sellainen kehitys, että Euroopan taso – korvataan kansainvälisellä tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että jos on kansallisia säädöksiä, niin silloin viime kädessä vaan pannaan käytäntöön kansainvälisiä standardeja. Tämä tarkoittaa sitä, että harmonointitaso on siirtynyt ylöspäin ja jäsenvaltiolla on eräitä jäsenvaltioita varmaankin, jotka sanoo, että minä, minä haluaisin mennä pidemmälle, mutta se on mahdollista VTOn takia vain, jos se on terveyden ja turvallisuuden takia mahdollista tai tarpeen. Normaalitapauksessa äh, ikään kuin pohjana on kansainvälinen standardi. Siitä syystä haluaisin koota tämän keskustelun yhteen, josta olen, äh, joka oli minusta hyvin hedelmällinen, että, siis, että me tuemme sitä, että, että puramme äh, byrokratiaa. Monissa direktiiveissä kuvitellaan, että ne voidaan kumota, mutta meidän täytyy kuitenkin tutkia niitä tarkkaan että mitkä direktiivit, eh, missä direktiivissä mikäkin sisältö on paikallaan, ja sitten voitaisiin toimia niin, että tuo ja tuo direktiivi, jos se sisältö on katettu jo muilla säädöksillä, niin silloin me tarvitsemme kumoamista. Emme voi pelkästään odottaa niiden päivitystä, vaan meidän täytyy poistaa tai kumota nämä direktiivit. Toisen, toisen direktiivin kohdalla voidaan sanoa, että, että jos todellakin jäsenvaltiot antavat ymmärtää, että me tarvitsemme vielä säädöstä tässä, niin silloin me kannatamme sitä, että tavallaan tämä sisällyttäisiin MID-direktiivin päivityksiin. Silloin se kumoaminen voisi tapahtua niin, että, että hyvä eh, sopimuksessa todetaan näin, että, että jos välttämätöntä on säädellä tätä, niin tehdään se MID-direktiivin tasolla, koska jos semminkin kun on uutta tekniikkaa, niin mehän emme voi enää jää, jäädä 70-luvun tasolle. Ja tässä yhteydessä on, on kylläkin kummallista, että jäsenvaltioilta, jäsenvaltioissa huudetaan, jos silloin kir, kirkutaan, tulee kirkuntaa silloin, kun puretaan direktiivi, mutta jos ehdotetaan uutta direktiiviä, niin ei kuulla mitään. Ja tämä on minusta aika kummallista. Ja siksi meidän täytyy tutkia tarkkaan, että jos tarvetta tulee, niin silloin parlamentti kannattaa näiden asioiden siirtämistä uuteen tähän MID-direktiiviin, mutta muussa tapauksessa kannatan tietenkin byrokratian purkamista. Tässä voidaan varmasti esittää rakentava mietintö, ja sitten jos tässä lähemmän kahden viikon aikana kokoonnutaan, niin olisi hyvä saada sellainen mietintö, joka olisi monen toimijan tukema, ja silloin me saamme myös merkittävän roolin parlamentille tässäkin asiassa. Kiitän hyvästä keskustelusta. Thank you very much indeed. Uh, Kiitoksia oikein paljon teidän energisestä työstänne. Siirrymme sitten eteenpäin esityslistan seuraavaan kohtaan. Nyt meillä on mahdollisuus käsitellä kolmea lausuntoa, jotka me teemme ympäristövaliokunnalle – kolmesta hyvin tärkeästä ehdotuksesta, jotka liittyvät lääkeaineisiin ja kuluttajasuojakysymyksiin. Vain uusille jäsenille tiedoksi, että meillä on valiokuntana mahdollisuus lähettää nämä lausunnot tässä tilanteessa äh, ympäristövaliokunnalle, joka on vastuuvaliokunta. Ja näissä lausunnoissa me voimme sitten ottaa esiin tärkeitä asioita meidän näkökulmastamme valiokuntana. Esittelijöillä on hyvin tärkeä työ tehtävänä, ja he auttavat eh, ympäristövaliokunnan esittelijöitä ottamaan huomioon meidän valiokuntamme näkökulmat. Eh, se ei aina ole helppoa, mutta jos eh, te saatte tämän valiokunnan tuen taakse, niin silloin te kykenette siihen paremmin. Ehdottaisinkin pientä muutosta, jos tämä sopii herra Korejalle järjestykseen. Mutta tässä on kaksi asiaa, jotka liittyvät yhteen. Reseptilääkkeitä koskeva yleisölle tiedottaminen, jossa on kysymys asetuksesta ja sitten direktiivin muuttamisesta. Tästä edellisen parlamentin aikana on jo tehty kaksi ehdotusta ja koordinaattorit päättivät, että tähän nimitetään kaksi esittelijää ja herra Busoi suostui tähän. Ja olen iloinen, että meillä on uusi jäsen, herra Koreja, joka ottaa tässä nyt eh, ensimmäisen kerran esittelijyyden. Koskapa herra Bussoi kuitenkin tuntee jo työtavan ja asian sisällön, niin jos sopii, että herra Bussoi saisi eh, esitellä aiheesta ensin oman kantansa ja sitten eh, herra Koreja saa esitellä omansa ja sitten voimme keskustella niistä yhdessä, koska ne liittyvät samaan asiaan. Ja Fjellner EPP-ryhmästä on molempien mietintöjen esittelijä. Ja sitten puhumme tästä lääkeväärennöksistä ja siinä on esittelijänä Bastos. Sopiiko tämä teille? Joten ensin Bussoi, sitten Korea, sitten varjoesittelijät, Weisgerber ainakin. Ja onko täällä ketään komissiosta? Herra Foring, hyvä. Ja sitten komissio saa kommentoida molempia. Herra Busai. Mr. President. We already had the chance to... Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on ollut tilaisuus keskustella tästä asiasta tälläkin, tälläkin vaalikaudella. No, nyt ei tarvitse mennä yksityiskohtiin. Muistuttaisin vain lähinnä siitä, mitä on ehdotettu ja yritän ehdottaa aikataulua, jos kollegat siihen suostuvat. Tästä on syytä puhua sitten myös poliittisten neuvonantajien kanssa. No, nykyinen lainsäädäntö, asetus ja direktiivi puhuvat yleisön informoinnista silloin, kun puhutaan reseptilääkkeistä. Kuitenkin nykyinen lainsäädäntö ei sisällä sitä, minkä tyyppistä tietoa lääkeaineista annetaan. Siinä sanotaan vain, että että sellaista toimintaa äh, suositaan, joka voidaan pitää informaationa. No, yhteisön lainsäädäntö ei estä jäsenvaltioita määrittelemästä omaa lähestymistapaansa tässä asiassa. Ja nyt meillä on sellainen tilanne, jossa äh, lääkeyhtiöt, äh, jotka myyvät samaa tuotetta eri Euroopan maissa, voivat antaa vissiä tiettyä tietoa jossakin EU-jäsenmaassa – mutta eivät voi antaa samaa tietoa toisessa EU-jäsenmaassa. Ja Euroopan komissio päätti ehdottaa harmonointia ja myös, että saadaan selkeät säännöt siitä, että millä tavalla tämä tieto saadaan, näistä tuotteista saadaan reseptilääkkeisiin. Minä vahvasti uskon, että kaikki Euroopan kansalaiset kaikista jäsenvaltioista. Heidän pitäisi voida hyötyä samasta informaatiosta, joka on laadukasta, joka koskee eh, lääkeaineita. Täytyy tunnustaa, että, että nytkin eh, että potilaat etsivät tietoja eri kanavilta, lähinnä internetistä. Ja nämä eivät ole välttämättä eh, virallista tietoa, ja näin ollen potilaat ärsyntyvät ja voivat saada sellaista informaatiota, joka ei ole todellista laatu- adekvaattia laatutietoa kyseisestä reseptilääkkeestä. Minä myös vahvasti uskon, että meidän pitäisi pitää kiinni yleisön tiedottamisesta tällaisista reseptilääkkeistä. Me emme halua nähdä, että tätä alaa lähdetään mainostamaan. Emmekä halua sellaista US-amerikkalaista järjestelmää, jo, koska olen varma siitä, että EU ei hyötyisi amerikkalaisen järjestelmän käyttöönotosta. Mutta haluaisin painottaa sitä, että voimme parantaa komission ehdotusta, jotta voimme asettaa seuraavat säännöt siitä, miten me voimme tietoa jakaa potilaille. Meidän täytyy ensinnäkin päättää, päättää mitä kanavia käytetään tässä tiedottamisessa – Totta kai meidän täytyisi muistaa, että tietoa annetaan AV-kanavilla, radiossa, ja, ja, mutta meidän pitäisi rohkaista kotisivuja ja julkaisuja, nimenomaan julkaisuja, joilla voitaisiin antaa tietoa potilaille. Meidän täytyy myös löytää ratkaisuja vammaisia ja, ja ikääntyneitä varten, koska heillä ei aina ole sama mahdollisuutta käyttää niitä, muita, niitä kanavia, joita muilla on. Esimerkiksi vanhukset. Vanhuksille internet ei ole optio, koska monilla ikäänty- ihmisillä ei ole yhteyttä internettiin. Näin ollen täytyy löytää toisille ratkaisuja, jotta voidaan pitää heidät ajan tasalla. Ja uskon vahvasti, että meidän pitäisi, meidän pitäisi saada selkeät säännöt internetissä jaetusta tiedosta. Komissio on jo nyt ehdottanut tiettyjä sääntöjä. Meillä on jo ehdotuksia, joilla voidaan parantaa tätä konseptia, mutta jos meillä on selkeät säännöt ja meillä on ja viralliset sivut, josta saadaan tiedot lääkeaineista, niin uskon, että voimme antaa Euroopan kansalaisille puolueetonta laatutietoa lääkeaineista. Haluaisin nyt ehdottaa aikataulua ja toivonkin, että kollegani voivat hyväksyä sen. Herra Koreari Kampos ja edustaja Bastos, toivottavasti he hyväksyvät. Haluaisin, että, että lausuntoluonnosta voitaisiin pohtia 4. Äh, marraskuuta tarkistusten jättöaika olisi marraskuun 11. ja tarkistusten käsittely ensimmäinen joulukuuta ja äänestysvaliokunnassa toinen joulukuuta. Ja täytyy muistaa, että ympäristövaliokunta äänestää tästä mietinnöstä 25. tammikuuta. Jos kaikki menee sutjakkaasti ja hyvin, niin ehkä sitten helmikuun tai maaliskuun alun täysistunnossa voisi olla mahdollista päättää tästä. Kiitoksia puheenjohtaja. Totta kai tämä on nyt kolmatta kertaa, kun keskustelemme tästä. En halunnut mennä yksityiskohtiin, mutta jos kysymyksiä on, olen tietenkin valmis vasta- antamaan lisätietoja. Kiitos. Well, thank you very much indeed. Kiitokset ensinnäkin hyvin selkeästä työasiakirjasta ja selostuksesta – ja varmaankin työskentelemme saman aikataulun mukaisesti herra Korean kanssa myös. Herra Korea, olkaa hyvä. Teidän ensimmäinen lausunnon laatia osuutenne. Kiitokset. Haluaisin aloittaa kiittämällä Christian Busoita siitä työstä, jonka hän on jo tehnyt Jos palaamme suoraan tämän asetuksen sisältöön. Puhun Portugalia, kun meillä on kerran täällä tulkkaussa. Eli olin siis sanomassa, että aivan ensimmäiseksi luonnollisesti kuuluu esittää kiitokset kollega Vusoille. Kyseessä on äh, hanke, jonka äh, tarkoituksena on äh, <clears throat> tiedottaa reseptilääkkeistä entistä paremmin yleisölle ja potilaille. Tässä yhteydessä pyritään erityisesti edes auttamaan niiden yritysten toimintaa, joilla on lisenssit ja jotka voivat <clears throat> valmistaa ja, ja asettaa markkinoille reseptilääkkeitä. Yleisö kattaa kaikki mahdolliset kysymykseen tulevat henkilöt, potilaat ja niin poispäin. Pyrimme varmistamaan sen, että mainonta, kuluttajien suuntaan kun menevä mainonta on reilua ja oikeudenmukaista välttämättä kuitenkaan harmonisointia ei tarvita nimenomaan tällä sektorilla, koska jäsenmässä on jo muutoinkin olemassa selkeät säännöt. Täällä on puhuttu periaatteesta, jota on nimetty kuluttajien itsemääräämisoikeudeksi tai suvereniteetiksi, miten nyt haluatte tämän sanoa. Se on tietysti hyvä periaate. mutta tietysti sen on perustettava siihen, että saadaan tietoa sekä kyseistä yritykseltä että myöskin internetistä sekä jäsenmaiden että Euroopan unionin on huolehdittava siitä, että tähän päästään. Tietysti ilman muuta selvää on myös se, että internet sivujen valvonta on kunnossa. Niiden sisältöä on valvottava. Suurin osa jäsenmaista ainakin viime puheenjohtajuuden aikana vastusti asetuksen tiukentamista. Siinä yhteydessä neuvostoa moitittiin siitä, että tavoitteet eivät olleet riittävän selkeät, ja että asetus voisi mahdollisesti olla vanhentunut sisällöltään tai että siihen voisi liittyä tulkintaongelmia ja että kaiken kaikkiaan kyseessä olisi ainoastaan byrokratiaa lisäävä hanke. Jotkut esittivät, että direktiivi kääntyisi suorastaan potilaita vastaan, heidän, heidän turvallisuutensa huonontuisi ja että lääkäreille annettaisiin entistä suurempi vastuu lääkkeestä tiedottamisessa. Viime toukokuussa asiaa käsiteltiin ja todettiin, että ehdotus ei ollut riittävän hyvä, koska se ei pystynyt takaamaan todellista tyhjentävää tietoa, informaatiota erilaisista reseptilääkkeistä. Nimenomaan siis tietoa, joka ei olisi luonteeltaan mainontaa. Tämä lause on aika arkaluontoinen, se on hankala ja, ja siksi haluaisinkin painottaa tämän lauseen merkitystä ehdotuksessa. Eli direktiiviuudistuksen asetuksen sisältö ei mielestäni ole välttämätön. No, jos tästä halutaan pitää kiinni, niin mielestäni ehdotusta voidaan parantaa. Joka tapauksessa on varmistettava se, että lääkärit saavat tarpeellisen tiedon ja luonnollisesti velvollisuus tästä kuuluu lääketehtaille. Sen jälkeen vastuu siirtyy lääkärille ja lääkärin on tiedotettava potilaita. Euroopan komission ehdotus ei kuitenkaan vieläkään takaa riittävää turvaa ja riittävää selkeyttä, jotta pystyttäisiin erottamaan toisistaan sekä mainonta että selkeät tiedot, informaatio. Tämä on asia, johon monet jäsenmaat ovat jo kiinnittäneetkin huomion. Mielestäni Euroopan komission argumentointi ei ole joka osalta uskottavaa. Minä en ainakaan siitä vakuutu. Ja niin kuin sanoin, tämänhetkisessä muodossa emme voi hyväksyä kokonaisuudessa Euroopan komission ehdotusta. Sen sijaan, mitä aikatauluun tulee, niin sitä kylläkin tuen. Haluaisin kuitenkin ehdottaa vielä esimerkiksi iltapäivän kestävää keskustelua aiheesta. Voisimme nimittäin pureutua niihin ongelmiin, jotka aiheuttavat eniten päänsärkyä jäsenmaissa. Uh, yes. well, um, thank you. Thank you for your very... Kiitokset uh, myös tästä hyvin selkeästä alustuksesta. Meillä on siis kaksi esittelijää, mikä on ihan hyvä. Nyt tällainen käytännön huomio kuitenkin. Tämä on lausunto ympäristövaliokunnalle Eli meidän täytyy noudattaa heidän aikatauluaan. Jos me emme äänestä meidän lausunnostamme ajoissa, ympäristövaliokunta ei saa meiltä mitään. Joten teidän täytyy herra Bussoin kanssa neuvotella vastuuvaliokunnan kanssa, mikäli te haluatte enemmän aikaa, mutta jos he pitävät kiinni 25. tammikuuta määräaikanaan, niin meidän täytyy työskennellä sen mukaisesti. Toisekseen täytyy myös muistaa, että tämä on lausunto teidän ja varjoesittelijöiden täytyy keskittyä siihen, että teidän täytyy tehdä tavallaan tämän valiokunnan nimissä panostus. Eli emme me voi järjestää mitään suurta kuulemista, kun ympäristövaliokunta tekee sen saman. Meidän täytyy päättää, mitkä ovat ne tärkeimmät asiat, jotka me haluamme lävitse ja äh, meillä on lausuntojen laatimisessa hyvin selkeät määräykset siitä, kuinka paljon te saatte kirjoittaa, joten teidän täytyy olla myös hyvin selektiivisiä siinä, mitä te valikoitte paperille. Joten jos te, herra Bussoi ja varjoesittelijät, voisitte kokoontua ja puhua ympäristövaliokunnan kanssa ja sitten päättää, millä tavalla mennä eteenpäin. Ja sitten palaatte takaisin kertomaan meille, olemmeko saaneet aikaan hyvän aikataulun vai ei. Ja että me voisimme äh, meidän valiokuntanamme sitten antaa mahdollisimman vahvan panoksen ympäristövaliokunnan työhön. Nyt täällä on äh, koko joukko ihmisiä, jotka haluavat puhua. En tiedä, ovatko he varjoesittelijöitä vai muita. Minulla on täällä nyt äh, tähän keskusteluun esittää Muistakaa, että Bastoksen mietintö tulee vielä tässä erikseen. Weisgerber, Fox, Roitova ja Parmanova. Voinko päättää puhujalistan tähän? Hyvä. Edustaja Weisgerber ensin. Für die EVP-Fraktion als die Schattenberichterstatterin zu diesem... Puhun EPP-ryhmän nimissä tästä aiheesta. Ensinnäkin on ihan totta, että meidän täytyy keskittyä niihin asioihin, jotka koskevat meidän valiokuntaamme. Viimeisen viiden vuoden aikana olen tehnyt useita lausuntoja ja tämä on minulle tuttua. Luonnollisesti sisämarkkina- ja kuluttajasuojavaliokunta voi käsitellä hyvin laajojakin kysymyksiä. Kuluttajasuojakysymykset esimerkiksi ovat hyvin laaja kysymys, mutta toki meidän täytyy noudattaa sääntöjä. Minusta ehdotus oli myös ihan hyvä, mutta puheenjohtaja on oikeassa siinä, että ympäristövaliokunta on vastuuvaliokunta, mutta ehkäpä tässä voidaan kuitenkin jollain tavalla tehdä yhteistyötä, koska tämä aihe on niin laaja. Meidän täytyy keskustella tästä hyvin äh, syvälle luotaavasti. Meidän täytyy toki kutsua paikalle kuluttajajärjestöjä ja myös lääkäreitä, koska ne keskustelut, joita olen lääkäreiden kanssa, niin lääkärit ovat olleet hyvinkin avoimia. Ensinnäkin kiitokset molemmille esittelijöille erittäin hyvistä alustuksista tai esittelyistä. Yritän tässä nyt eh, olla toistamatta kaikkea. Monissa asioissa olin niin täysin samaa mieltä. Herra Bussoi, olette ihan oikeassa. On niin, että Tämä aihe on sellainen, jossa mainontakielto on ainoa, joka on Euroopan tasolla kielletty, mutta sitten taas informaatiokysymystä käsitellään eri tavalla eri jäsenvaltioissa. Esimerkiksi Ruotsissa tilanne on sillä tavalla status quo, että siellä on valtion hyväksymättä internetsivustot, jossa esitellään tai annetaan myös informaatiota lääkkeistä ja hoitomenetelmistä ja se toimii hyvällä tavalla mutta kansalaiset muista jäsenvaltioista, eh, heillä ei ole vastaavanlaista mahdollisuutta. Ja minun mielestäni kuluttajasuojan näkökulmasta muillakin eh, jäsenvaltioilla ja niiden kansalaisilla pitäisi olla tämä mahdollisuus. Minusta eh, potilaalla täytyy olla oikeus saada tarpeeksi informaatiota. Ja jotain informaatiota on kuitenkin internetissä, mutta se informaatio saattaa olla laadullisesti niin huonoa, että kuten eräs lääkäri sanoi minulle, että ensin täytyy, hänen täytyy käyttää paljon aikaa siihen, että hän korjaa potilaan väärät käsitykset ja sitten saa annettua potilaalle oikeat hoitoohjeet. Ja jos ei näin tehdä, niin se voi olla hyvin vaarallista potilaalle. Joten toisaalta, jos, jos potilas olisi saanut oikeaa tietoa internetistä, niin eh, silloin eh, lääkäriaika olisi paljon lyhkäisempi, koska lääkärillä olisi jo oikea pohja, jonka päälle hän rakentaa tätä informaatiota. Joten eh, tämä argumentti, jota jäsenvaltiot käyttävät, että tämä ehkäpä voisi johtaa Äh, julkisten kustannusten nousuun. Niin, äh, en tiedä, onko se näin, koska jos potilaat äh, ovat hyvin informoituja, he voivat toimia myös ennaltaehkäisevästi. Näin ovat ne lääkärit sanoneet minulle, joiden kanssa olen puhunut. Jos ajatellaan potilaita, kun minä olen esimerkiksi sairas, kun menen lääkärille, niin aina ensin katson netistä eri mahdollisuuksia ja lääkemahdollisuuksia ja muita. Ja Saksassa tällä hetkellä voin sen tehdä, mutta se ei ole yhtä laadukas ja tarkistettu järjestelmä kuin Ruotsissa. Tämä on hyvin ristiriitainen asia sen vuoksi, että monet lääkärit, apteekiliitot, potilasjärjestöt eh, pelkäävät eh, sitä, että koskapa me kaikki olemme kannattaneet mainonnan kieltämistä, että se kumottaisiin. Meidän täytyy huolehtia siitä, että informaatio on neutraalia. Perusta on luonnollisesti aina se, mitä valmistaja antaa, mutta valvonnan täytyy olla erittäin tiukkaa ja hyvää julkiselta taholta, apteekkareiden taholta, niin, että huolehditaan todellakin siitä, että informaatiota ei voida manipuloida. Se on hyvin tärkeää ja uskon, että tältä osin me voimme parantaa komission ehdotusta sen vuoksi, että nimenomaan valvontanäkökulmat ja kuluttajansuojanäkökulmia ei ole tarpeeksi hyvällä tavalla otettu tässä huomioon. Mainontakielto on hyvin selvä. Meidän täytyy katsoa myös, mitä kanavia pitkin me levitämme informaatiota kannattaisin, kannatan myös tätä mainontakieltoa, äh, joka kaikkiin lähteisiin. Meidän pitäisi saada aikaan tällainen hyvä pohja ja perusta internettiin, jo toki niin, että sitä valvottaisiin tarkkaan. Ja esittelijän ehdotus oli hyvä, että me rakennamme tässä tällaisen äh, toimivan järjestelmän. Ja esimerkiksi Ruotsissa on jo tällainen internetjärjestelmä, josta on hyvät kokemukset. Sen vuoksi minusta nämä ehdotukset edistävät kuluttajan asemaa. Ja me emme tarvitse tässä säätelyä sen vuoksi, että nykyistä säätelyä liittyen tähän mainontakieltoon jo kierretään, joten ei tähän mitään enempää tarvita. Joten tällä hetkellä meillä on internetissäkin jo paljon informaatiota, jota ei ole tarkastettu eikä sitä valvota. Sen vuoksi minusta meidän täytyisi säädellä sillä tavalla, että me voisimme tarjota potilaille suojaa ja huomioida myös esimerkiksi lääkäreiden työ. Sen vuoksi minua ilahduttaa kovasti tämä työ ja yh- yhteistyö tässä valiokunnassa. Ja et, toivon, että me todellakin saamme meidän valiokunnamme näkemykset ympäristövaliokuntaan perille. Ähm. Kiitos Anja. No, Force, Voidova ja Voidova. Ja seuraava puhuja onkin ensimmäistä kertaa puhumassa tässä valiokunnassa, niin kuin monet muutkin ennen teitä. Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin herra Busoita ja herra Koreaa selvistä selonteoista näistä näiden ehdotusten suuntaan, joita laajalti ottaen tuen. Minusta on tärkeää, että meillä on kehykset koko tätä alaa varten yhtenäismarkkinoilla niin, että yhtenäismarkkinat voivat toimia kuluttajien eduksi. Minä tuen sitä, että tämä kielto, suoramarkkinointikielto ylläpidetään reseptilääkkeiden osalta, mutta minulla on kaksi kysymysmerkkiä, jotka haluaisin ottaa esille tämän ehdotuksen. Ensimmäinen huolenaiheeni koskee tätä, tätä äh, lähestymistapaa, joka koskee teollisuuden antamaa tietoa. En tiedä, onko tämä kohtuullista ja onko, vai tuleeko tästä liian byrokraattista. Ja kun muistetaan, että, että jos informaatio ei ole ajan adekvaattia, joka, joka riski on aika, aika pieni, onko tämä kaiken kattava lähestymistapa on kohtuullista. Ja toinen huolenaiheeni koskee valvontaa, kun puhutaan lääkeaineiden mainontaa. Tämä kuuluu kansalliseen toimivaltaan piiriin ja mietinpä vain, että pitääkö meidän olla tässä säätelevänä tahona Euroopan tasolla. Minusta olisi parasta jättää se kansallisvaltioiden hoidettavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitoksia. Vahvistaisin, herra Fox, te olette ECR-ryhmän varjoesittelijä, niin Kyllä, kiitoksia. Sitten edustaja Roitova. Děkuji, pane předsedo. Eh, já navážu vlastně téměř na vše, co tady již bylo řečeno. Kiitos. Olen lähestulkoon eh, joka osalta samaa mieltä. On totta, että suurin osa jäsenmaista jo tällä hetkellä oma säännöt, joiden perusteella lääkemainonta rajoitetaan. Se on varsin toimiva menettelytapa ja, ja se liittyy luonnollisesti kaikkien valtioiden tämänhetkisen lainsäädäntöön. Se toimii siis jo nytkin varsin hyvin. Kuitenkin markkinoiden kannalta on tärkeää, varmistaa se, että informaatio liikkuu myöskin rajojen yli ja että se on luotettavaa. Kuitenkin tämä pystytään parhaiten takaamaan sillä tavoin, että valvontaa suorittavat asiantuntijat eivätkä poliitikot. Toiseksi sitten potilaille ja, ja yleisölle, suurelle yleisölle tarkoitettu tiedotus. Minun mielestäni on tärkeää päästä tilanteeseen, jossa potilas luottaa erityisesti lääkärinsä. Hänellä täytyy myöskin olla mahdollisuus valita se lääkäri, jolla on parhaat mahdolliset mahdollisuudet antaa tietoa. Tietenkään lääkäri ei kuitenkaan kata koko yhtälöä, myöskin vastavuoroisuus ja, ja erilaiset lääkkeisiin liittyvät monimutkaiset kysymykset, niin kuin niiden <clears throat> haittavaikutukset ja sivuvaikutukset, tämän tyyppiset kysymykset, ne ovat tärkeitä ja, ja lääkärin on pystyttävä näihinkin vastaamaan. Euroopan unionin on mielestäni nyt painotettava tiedotusta, jotta jotta potilas ja ylipäätään Euroopan unionin kansalaiset pystyisivät saamaan luotettavaa tietoa. Rova Weisberger totesi aivan oikein, että kun kyse on tiedon saamisesta, on samanaikaisesti kysymys myöskin oikeudesta. Meillä on oltava oikeus saada laadukasta tietoa lääkkeistä. Ja siksi mielestäni tietoa pitää myöskin valvoa. Tietoa on valvottava ja tämä koskee myöskin internet-tietoa. Mielestäni on varmistettava se, että se tieto, jota internetistä mahdollista löytää, on luotettavaa ja, ja että sitä valvotaan. Täällä on puhuttu paljon mainonnan ja tiedon informaation erosta. On selvää, että ne ovat kaksi eri asiaa ja jäsenmaiden on pystyttävä myöskin omalla tahollaan takaamaan se, ettei mainonta ja tiedotusta sekoiteta toisiinsa. Käsittääkseni jo tämänhetkiset järjestelmät pystyvät tämän aika hyvin takaamaan. Itse henkilökohtaisesti pelkään jonkun verran sitä, että olemme menossa hieman liian pitkälle tämän paketin kanssa. Olemme ehkä hieman liioitelleet vaaroja. On totta, että tarkoituksena on parantaa tämänhetkisen tilanteen toimivuutta, mutta kun kyse on toimialasta, joka ei kaikilta osin kuitenkaan kuulu Euroopan unionin toimivaltuuksiin, on oltava tarkkana, ettei liioitella ja mennä liian pitkälle. Teillä on varmasti hyvin paljon asiantuntemusta tällä alalla. Joten hyvä, että olette tässä mukana. Ja sitten vielä ennen komissiota edustaja Pavanova, jonka myös toivotan tervetulleeksi tänne valiokuntaan ensimmäinen puheenvuoronne. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin onnitella esittelijöitä heidän rohkeudestaan ottaa itselleen harteilleen nämä asiat. Tämä on yksi monimutkaisimmista asioista. Hyvin vaikea saada tässä aikaan tasapaino, koska on hyvin vähän nähtävissä yhteistyötä Sankon ja, ja yrityspääosaston kesken. Jos he olisivat tehneet yhteistyötä, meidän työmme olisi paljon helpompaa. Mutta kohtaa asiassa pysyäkseni olen täysin samaa mieltä kanssanne siitä, että meidän täytyy pysyttäytyä meidän valiokuntamme toimivaltuuksien puitteissa ja vahvistaa ja tuoda meidän asiantuntemuksemme esiin. Positiivinen äh, lähestymistapa meidän valiokunnallemme on se, että me puhumme äh, kuluttajista – lääkeaineiden yhteydessä, emmekä vain potilaista. Ja meidän täytyy huolehtia tästä meidän mietinnössämme, koska tämä tulee parantamaan merkittävästi terveyspalveluiden, terveysasioiden hoitamista tulevaisuudessa. Se, että terveys on kuluttajasuojakysymys eikä ainoastaan potilasoikeus. Lisäksi minusta tuntuu, että on hyvin vaikeaa saada aikaan tasapaino potilaalle informaation äh, ja muun kannalta. Minä olen itse lääkäri. Jos, lääkäri, äh, jos potilas äh, kykenee tekemään informaation pohjalta hyviä ratkaisuja, niin silloinhan me emme tarvitsisi edes aina lääkäriä. Joten se, että saa hyvää informaatiota – varmistaa ja valmistaa tätä potilasta kohtaamaan lääkärin. Mutta meidän täytyy olla hyvin varovaisia, että emme luo mitään Frankensteinia. Annan teille kaksi esimerkkiä. Ensimmäinen esimerkki on Puolasta. Ihan uusi esimerkki. Siellä on joukko tiedemiehiä ja kansalaisjärjestöjä, jotka tieskentelevät ilman mitään todisteita, että äh, insuliini aiheuttaa äh, syöpää. Tätä ei ole äh, todistettu. No mitä tapahtuu? Nyt se on johtanut siihen, että kansallinen vakuutusjärjestelmä haluaisi nyt saada pois tämän lääkkeen sitten korvausten piiristä. Eli tässä käytetään väärä väärällä tavalla tätä hyödyksi. Ja toinen on sitten esimerkki on sitä, kun on kerätty maakohtaista tietoa potilaiden tyytyväisyydestä ilman mitään sen tieteellisempää tutkimusta. Ja loppujen lopuksi tämä johtaa suureen sekasortoon. Meidän täytyy tukea meidän esittelijöitämme ja katsoa, millä tavalla me voimme tukea myös Envivaliokuntaa niin, että meillä on hyviä tarkistuksia, jotka liittyvät informaation laatuun ja siihen, miten informaatiota saadaan ja millä tavalla voidaan identifioida luotettavat elimet, jotka tätä informaatiota antavat. Meidän täytyy luottaa tieteeseen ja minä pyytäisin, että yrityspääosasto huolehtisi siitä, että käytetään asiantuntijoiden tietoa ja osaamista seuraavan kerran, kun he eh, esittävät jotain tästä aiheesta. Well, thank you very much, uh, Mrs. Palmer. Kiitoksia, edustaja Pavelova. Varmastikin valiokunta ei pidä tätä eturistiriitana. Me olemme kiinnostuneena kuulleet teidän asiantuntevia kommenttejanne ne on pikkusen myöhässä aikataulusta, mutta jos herra Fyrin äh, yrityspääosastolta haluaa ehkä lyhyesti kommentoida näitä asioita, ja sen jälkeen haluaisin, että Buzo ja, ja muut tekisivät loppuhuomioon, sen selkeä voidaan päättää tämän asian käsittely. Fyrin komissiosta, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitoksia myös mahdollisuudesta saada esittää lyhyt kommentti. Tässä oli hyvin tärkeitä puheenvuoroja pidetä. Viime kädessä haluamme kuitenkin vain mainita kolme asiaa, jotka on, oli, tuli esille myös edustajien puheenvuorossa. Ensinnäkin selkeä lausuma siitä, että reseptilääkkeiden mainoskielto pysyy ja siihen ei kajota. Me emme halua mitään mainontaa reseptilääkkeille Euroopassa – Tähän mennessä asialaita on ollut näin lainsäädännössä ja siinä ei tule mikään muuttumaan. Toisekseen, että olemme edelleen sitä mieltä, että nykyiset säädökset eivät riitä kattamaan, antamaan tasapainoista tietoa, laadukasta tietoa potilaille. Ja tässä, täytyy, tässä on sarkaa kynnettävänä. Meidän ehdotuksemme tähtää juuri tähän. Että, ja kolmanneksi olemme kiitollisia sille, että valiokunta on esittänyt kunnianhimoisen aikataulun, jotta tälle tärkeälle tehtävälle saadaan tukea. Näiden kolmen kohdan lisäksi haluaisin vielä puuttua kahteen asiaan, jotka tulivat esille täällä keskustelussa. Yksi on tämä eh-, ehdotus, on tietenkin koko komission tekemä ehdotus. Kaikki sanat tässä ehdotuksessa on, on, on, on 27 komissaarin allekirjoittamana allekirjoittama, ja tämä on koko komission, koko kaikkien komission yksiköt ovat osallistuneet tähän keskusteluun, ja myös päätös on tehty näin. Toisekseen halusin vielä, koska ilmeisesti täällä on jonkinlainen väärinkäsitys, äh, puuttua tähän, lip, äh, tähän äh, sivutuotelappuun. Se on lisälääkeaine. Jokainen kirjain, joka on tällaisena lisätuotelapussa, on hyväksytty asianomaisen viranomaisen toimesta – joko jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen toimesta tai sitten Euroopan komission toimesta sen jälkeen, kun siitä on, siitä on lausunto haettu Euroopan virastosta. Ja jos tässä lapussa muuttuu sana, ainakin niin se hyväksytään uudestaan. Jokainen sana vaatii hyväksynnän. Jos vaikka faksinumero muuttuu tässä pakkauslapussa, niin silloin täytyy hakea EMEALta tai kansalliselta viranomaiselta lupa. Ja lupa myönnetään uudelleen. Ja sen jälkeen komissio tekee asiasta päätöksen, jossa hyväksytään tämä kyseinen faksinumero. Siis tällainen tiukempi valvonta lääkeaineiden osalta. Tiukempaa valvontaa nyt ei voi kuvitellakaan, kun lapukki tarkastetaan. Tämä kuitenkin osoittaa, osoittaa kuinka tärkeä tämä ehdotus on. Edelleenkin on niin, että monissa jäsenvaltioissa yritykset eivät voi laittaa tätä pakkauslappua internetsivuilleen ja tämä itse asiassa loukkaa mainontakieltoa. Kuitenkin tämä lappu on se, joka sitä ei saa laittaa internettiin, koska se kuuluu mainontakielon piiriin. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten tarpeellista olla pysyä ajan tasalla potilaiden tiedottamisen osalta teollisuudessa ja kiitämmekin valiokuntaa saavastamme tuesta. Kiitos. Good. Um, do Mr. Haluaako Busoi tai Korea vielä kommentoida? Yeah. Ihan lyhykäisesti. Olen samaa mieltä. Ei varmastikaan tule olemaan helppoa toteuttaa tätä kaikkea käytännössä. Tiedän, että nyt neuvostossa on jo tiettyjä kantoja, mutta oli mikä oli. Tämä on asia, jota tulee käsitellä Euroopan tasolla. Herra Fox tästä juuri kysyi, että eikö olisi parempi jättää tämä asia jäsenvaltioille. Mutta meillä on sisämarkkinat, meillä on samat lääkkeet kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Ei ole reilua, että joissain valtioissa kansalaiset saavat paljon informaatiota ja joissain ei mitään. Joten minusta meidän täytyy hoitaa tämä asia Euroopan tasolla ja tuen tältä osin komission ehdotusta. Mutta tulen puhumaan tästä vielä kollega Korvanovan kanssa. Meidän täytyy tehdä eh, ero eh, pistekokeiden ja turhan byrokratian välillä. Piste, eh, tarkastuksia täytyy tehdä, mutta näiden tulisi todellakin olla vain tällaisia satunnaisia, eikä mitään tällaista turhaa byrokratiaa. Ja olen samaa mieltä Harborin kanssa siitä, että meidän tulee keskittyä kuluttajasuoja- ja sisämarkkinanäkökulmiin. Ei ole helppoa olla keskustelematta koko ehdotuksesta. Täällä on useita lääkäreitä ja minä itsekin olen opiskellut lääketiedettä mutta meidän tulee keskittyä tämän valiokunnan vastuualueeseen. Yritän ottaa yhteyttä Koreani Kamposiin lähipäivänä ja katsotaan, jos me voisimme <clears throat> hieman rukata näitä määräaikoja, mutta mikäli Envi-valiokunta aikoo pitää kiinni äänestyksestä 25. tammikuuta, niin silloin meidän täytyisi noudattaa tätä aiemmin esitettyä aikataulua. Kiitos. Te herra Korea. <clears throat> Kiitos. Pari asiaa tähän keskeisen ajatustenvaihtoon liittyen ja itse asian keskeiseen sisältöön. Ensinnäkin koko käsite, tieto, informaatio eivät <clears throat> ne millään tavoin liity toisiinsa. Nyt on keskityttävä siihen, onko tieto hyvä vai huonoa, vai onko se mahdollisesti harhaan johtavaa tai kokonaan asia liittymätöntä. Tämä on tärkeä määritellä. Sitten toinen seikka liittyen tiedonvälityksen vastuukysymyksiin. Keskeinen periaatehan tässä on luonnollisesti nimenomaan se, että kaikki ne tahot, jotka tietoa antavat, joutuvat takamaan sen, että tieto on luotettava. Ei ole kyse mistään byrokraattisesta toimesta. Ei, mehän tiedämme, että kansalliset tahot rahoittavat äh, säätelijöitä ja, ja <clears throat> siinä mielessä käsittääkseni voidaan luottaa siihen, että valvonta on vastuullista. Mutta niin kuin sanottu, kaiken kaikkiaan olemme hyvällä tiellä. Nämä olivat keskeisiä seikkoja, joihin pitää vielä paneutua. Well, I'd like to thank uh, kiitän erityisesti kahta esittelijää. Meillä oli todella hyvin rikastuttava ja hyvä keskustelu, joka kuvaa valiokunnankin työtä. Haluaisin ehdottaa teille seuraavaa. Me olemme keskustelleet aikataulusta ja meidän täytyy todellakin keskittyä tähän. Pyytäisin Busoita ja Koreaa. Voisitteko te kokoontua varjoesittelyiden kanssa lähipäivinä. Ja me antaisimme teille sitten ensi viikon tiistaina hieman aikaa kokouksessa, jos te voitte vahvistaa aikataulun. Ja ehkä voitte myös mahdollistaa, vahvistaa sen, että miten on tarkoitus edetä ja sen, mihin valiokunnan olisi syytä keskittyä. Ja jos tarvitsette jotakin briefauspapereita, niin ilmoittakaa. Olisi hyvä, jos voisitte tehdä tämän suunnittelun ennen seuraavaa kokousta ensi viikolla. Ja niin kuin sanotaan, me laitamme teidät ensi viikon tiistain kuudennen päivän kokouksessa. Annamme teille tilaa esityslistalle, jossa voitte sitten raportoida. Kiitoksia. Hyvä näin. Sitten olemme pikkuisin myöhässä. En tietenkään halua jarruttaa keskustelua, mutta haluaisin saada tämän kokouksen päätökseen millään puoli yksi. Nyt on vuorossa seuraava tärkeä lausunto. Ja nyt vuodessa herra Bastosin lausunto lääkeväärennöksistä. Kollega Engel Aksas on tehnyt paljon työtä viime vaalikaudella ja tämä on toisaalta antanut pohjaa myös teidän työllenne. Ja nyt antaisin puheenvuoron Rova Bastoselle, joka esittelee asian. No nyt kun meillä ei ole tietoa, mutta ovatko kaikki varjoistelijat paikalla? Pavanova Aldo, Aldesta, Weiler on muita ryhmi, muissa ryhmistä, ECR, Herr Fox, Rova Ryyle. Okei. Okay. <laughs> Ei muita ryhmiä. No niin. Rova Bastos. Ja sitten varjoesittelijät. Ja komissiosta on Herra Fyyry on ilmeisesti hoitaa tätäkin asiaa komissiossa. Rova vastaus, olkaa hyvä. Obrigada, senhor presidente. Vou tentar... Puheenjohtaja, pyrin puhumaan mahdollisimman nopeasti, vaikkakin kyse on luonnollisesti äärimmäisen <clears throat> arkaluontoisesta aiheesta. Tässä yhteydessä ää, äh, haluan lyhyesti muistuttaa tämän ehdotuksen taustasta. Kyse on direktiivin muutoksesta, joka liittyy varsin selkeisiin olosuhteisiin. Ensinnäkin kyse on tilanteesta, jossa väärännettyjen lääkkeiden määrä on yhtäkkiä valtavasti kasvanut Euroopan unionin <clears throat> alueella. Usein väärennettyjen lääkkeiden käytössä, valmistamisessa on käytetty vaarallisia ja huonolaatuisia aineita. Ja niitä ei missään tapauksessa saa siis käyttää. Siksi tämä on äärimmäisen vakava aihe kansanterveyden osalta ja samalla se myöskin uhkaa lääketeollisuutta asia kiinnostaa myöskin varsin laajasti <clears throat> sekä poliitikkoja että myöskin kadun miestä. Tähän liittyy paljon riskejä. Nimittäin lääkeväärennös on ratkaisevasti muuttunut viime vuosina ja niin kuin sanottu, niiden määrä on kasvanut, joten tilanne on entistä huolestuttavampi. Ja luottamus on jonkun verran heikentynyt myöskin lääketeollisuuden suuntaan. Mielestäni tätä tilannetta voidaan verrata siihen kriisiin, mikä syntyi 90-luvulla nimenomaan elintarvikealalla sekä eläinten että ihmisten terveyden osalta. Me olemme jo aikaisemmin paneutuneet tähän asiaan Eera Laakasen mietinnön yhteydessä. Hän itse asiassa laati työasiakirjan, jossa oltiin aika pitkälti samalla linjalla kuin Euroopan komissio omassa ehdotuksessaan. Siinä todettiin, että kyse on tilanteesta, jossa ei tilannetta linkitetä pelkästään alkuperäisiin eh, tuotteisiin ja erityistuotteisiin, vaan myös eh, yleisluonteisiin tuotteisiin. Hän esitti, että voitaisiin mennä jopa tästäkin pidemmälle ja pohdittiin eh, sitä mahdollisuutta, että Euroopan lääkevirasto voisi mahdollisesti <clears throat> Intia ja Kiinan tai myöskin Yhdysvaltojen osalta käynnistää entistä tehokkaampia tarkastuksia. Itse haluaisin jollakin tavoin nyt tuoda esiin keskeiset kysymykset direktiiviehdotuksesta. Jäsenmaat ovat yleisesti ottaen <clears throat> tukemassa tätä muutosta direktiivin, mutta ennen kuin siihen päästään, joitakin kohta, kohtia olisi syytä vielä parantaa. Tähän liittyy kolme keskeistä pilaria, kolme keskeistä kohtaa, jotka on saatava kuntoon. <clears throat> Ensinnäkin tuote, tuotteen valmistaminen, hyvät käytänteet ja turvallisuuskysymykset ja, ja luonnollisesti myöskin viranomaisten valvonnan taso, direktiivin kattavuus ja niiden maiden mukaan saaminen, jotka eivät tällä hetkellä vielä näitä muutoksia tue on tarkasteltava myöskin sitä, minkälaisia vaikutuksia tällä kokonaisuudella on jatkossa. Tällä hetkellä meiltä puuttuu määritelmä, joka määrittelisi selkeästi lääkeväärennöksen. Euroopan komission ehdotuksessa tällaista äh, hahmoteltiin ja myöskin ympäristövaliokunnassa äh, asiaa käsiteltiin. Todettiin, että määritelmän on, on luonnollisesti oltava avoin ja selkeä. Ja, ja sitä kautta olisi saatava siis käsitys siitä, mitä lääkeväärennöksellä tarkoitetaan. Määrä, määritelmä on laadittava yhteistyössä kaikkien asianosaisten kanssa eli kaikkien niiden kanssa, jotka lääkkeiden valmistuksen, jakelun, käyttöön osallistuvat. Luonnollisesti myöskin Euroopan lääkeviraston on oltava mukana tämän määrittelyn laatimisessa. Ja tarkoituksena on saada aikaiseksi siis korrekti lääkeverennysmääritelmä. Toinen seikka taakka liittyy jakeluverkoston ja hyvin käytänteisiin nimenomaan jakeluyhteydessä. On aivan selvää, että erilaiset tietokannat on tärkeitä, kuten myöskin valvonta Tämä koskee myöskin vienti- ja tuontitoimintaa, ei pelkästään kansallista myyntiä ja jakelua jäsenmaissa. Viranomaisten on laadittava myöskin luettelut eri aineosista ja, ja saatava käsitys siitä, mistä kutkin aineosat ovat peräisin ja jos kyse on epäluotettavista maista, niin kuin Kiina ja Intia, on oltava äärimmäisen tarkkoja näiden määräysten kanssa. Meillä on olemassa myöskin aikataulusuunnitelma, ja, ja sen osalta totesin nyt seuraavaa. Kaikki jäsenmaat, niin kuin sanottu, ottavat mielellään tämän ehdotuksen vastaan ja näyttäisi siltä, että työryhmä, joka tätä asiaa on työstänyt, olisi antamassa sille tukensa, koska lääkeväärännyskysymys on äärimmäisen tärkeä. Jotta lääkkeiden laatua ja varmuutta voitaisiin parantaa tämän asian loppuun saaminen olisi tärkeää sekä poliittisesti että kansanterveyttä ajatellen. Tämä on myöskin kiireellinen asia ja siksi siihen olisi pureuduttava mahdollisimman nopeasti. Tietenkin toimivaltaisten viranomaisten on oltava mukana tässä yhteistyössä. Niin kuin jo aikaisemmin totesin, tämä arkaluontoinen aihe ja, ja meidän poliitikkojen on nyt panostettava aiheeseen ilman kuitenkaan ilman, että, että unohdamme kuluttajia ja, ja muita asian osaisia. Meillä on olemassa nyt seuraavan tyyppinen aikataulu. Keskustelu täysistunnossa järjestettäisiin 23. Eh, helmikuuta 2010. Sitä ennen kuitenkin järjestetään eh, tilaisuus ensimmäinen 12, jossa asiaa vielä käsitellään. 11.12. on tarkistusten jättöpäivä. Ja vielä tämän lisäksi haluaisin muistuttaa teitä siitä, että ympäristövaliokunnan esittelijä, siis vastuullinen esittelijä, Marisa Matias Guesta – Muutoin hänen kanssaan jo minulla olikin mahdollisuus käsitellä näitä kysymyksiä hänen kanssaan niin, että hän on valmis toimimaan yhteistyössä kanssamme, jotta saisimme mahdollisimman par- hyvän ratkaisun aikaiseksi. Ja, ja sit, sitä silmällä pitäen meidän pitäisi toimia yhte, työssä. Hänkin painotti tietysti potilaiden äh, varmuutta ja, ja myöskin lääketeollisuuden <clears throat> parempia toimintamahdollisuuksia. Näissä puitteissa etenemme. Kiitoksia tästä kattavasta johdannosta. Ennen kuin avaamme keskustelun, haluaisin todeta, me pelkään, että olemme olleet ehkä hieman kunnianhimoisia ottamalla nämä kaikki ehdotukset, asiat tänään käsiteltäväksi. Meillä on pikkusen vaikeuksia, koska 11.45 olemme kutsuneet komission esittelemään sisämarkkinoiden tulostaulua. No, Charles Mose tästä eniten kärsii, enkä nyt halua puristaa teitä aikaa pois. Haluaisin vaan nyt selvittää, olisitteko valmis tekemään lyhyen esittelyn ja sitten voisimme palauttaa tähän sitten ensi viikolla paremman, laajemman keskustelun, keskustelun voimin, koska muuten on vaikeaa ehtiä. Sopiko teille hienoa? Kiitoksia kovasti, että ymmärrätte. Halusin vaan äh, mahdollistaa teille, että te voitte sitä lyhyen, lyhyen esittelyyn ja sitten palataan tähän keskusteluun tarkemmin viikon, ensi viikolla. Siksi pyytäisinkin varjoesittelijöitä, jotka ovat Rova Bastosin mietinnön varjoesittelyt. Voitteko puhua mahdollisimman lyhyesti ja timekkäästi, koska haluaisin, että me, myös komissio saa aikaa vastata. Rova Steiler auttaa. Weiler. Ei, va, Rova Weiler, anteeksi. Ja, ich kann mich auf jeden Voin joka tapauksessa puhua lyhyen, lyhyemmin kuin edellinen puhuja, siis esittelijä. Meillä me olemme oikeastaan tavoitteesta yhtä mieltä. Me olemme todennäköisesti myös yhtä mieltä ainakin puoluerajojen yli siitä, että tämä, tämä rakennuspalikka lääkäinepaketissa, komission lääkäinepaketissa on hyvin tärkeä. Se on ehkä kiistattomin kaikista, kaikista palikoja palikoista, jotka ovat käsillä. Ihmetyttää pikkusen se, että miten, miksi tämä käsittely tulee aina myöhään. Ehkä se on vaaleista vaalien takia. Eihän neuvostokaan pane hanttiin. Neuvostot katsoo, että meidän pitäisi oikaista direktiivi. Tämä tarkoittaa sitä, että ilmeisesti vain pienissä yksityiskohdissa löytyy eri puraa ehkä, tai emme pääse konsensukseen. Ja missään tapauksessa en haluaisi, tämä on minun ryhmäni mielipide, että tämä komission ehdotus vesittyy tai jollakin tavalla väärentyy. Tämä on kuitenkin se vähimmäistandardi, joka meidän täytyy saada aikaan, enkä nyt vielä tunne esitte- ympäristövaliokunnan esittelijän ää, mietintöä. Ja Rova vastaus, tämä täytyy suunnitella niin, että milloin me saamme teiltä sitten ää, lopullisen paperin, jotta meillä on pikkusen aikaa myös ryhmien sisälle puhua asiasta minusta nämä ehdotukset, joita olen kuullut komissiolta tai olen nähnyt komission paperista, minusta ne ovat erinomaisia ainakin saksankielisessä versiolla on sivulla 5, jossa myös tiukennetaan yritysten tarkastuksia entisestään, että esimerkiksi valmistajien taholla, että läpinäkyvyys, että tarkastustulosten läpinäkyvyys tulee selkeämmäksi, että voidaan julkistaa ne, joka aikaisemmin ei ole tehty. Kaikki nämä ehdotukset ovat mielestäni erinomaisia se, mistä haluaisin puhua vielä komission kanssa, ei välttämättä tänään, vaan ehkä myöhemminkin, millä tavalla vaikutusarvioinnin summat ovat sukeutuneet yhtäältä kustannustasolla ja taas toisaalta säästöjen tasolla. Tämmöistä olisi kiinnostavaa kuulla näin meppeinä, että miten tämä on saatu aikaan. Katson myös, että, että väestöllä on suuret odotukset odotukset ovat oikeastaan itsestäänselvyys, koska lääkeaineet, jotka ovat Euroopan markkinoilla, eh, niitä tarkastetaan, ne täytyy testata ennen kuin ne hyväksytään. Ja väärennökset, väärennöksiä täytyy vastustaa tiukasti ja sanktioiden täytyy olla kunnolliset aina liiketoimintakieltoa myöten Euroopan markkinoilla, jos väärennöksiä tapahtuu. Tässähän ei ole kysymys mistä tahansa puutarhasaksista, vaan tämä on, tässä on kuitenkin kysymys herkimmistä asioista, mitä meillä on, lääkeaineet. Ja sitten lopuksi minusta komission ehdotukset ovat oikein hyviä. En haluaisi, että niitä vesitetään. Ehkäpä jossakin kohdassa voidaan niitä pikkusen konkretisoida. Ja odotankin ilolla yhteistyötä ja haluaisin vielä tietää sen päivämäärän, milloin tämä mietintö tulee saatetaan paperille. Okay, Thank you very much. Uh, Mrs. Pav- Kiitos ja sitten uh, Pavanova. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Tämä ehdotus ei ole niin ristiriitainen kuin edelliset, mutta samanaikaisesti tämä on hyvin pinnallinen. Ja on selkeämmin tästä näkyy, että tässä ei Sanko ja Enterprise äh, eivät ole tehneet äh, yhteistyötä. Tässä on kysymys vain äh, hallinnollisista toimenpiteistä joilla jolla taistellaan järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Me puhumme järjestäytyneestä rikollisuudesta. Kysymys on toki siitä, että halutaan taistella lääkeväärennyksiä vastaan ja kaikki varmasti tätä kannattavat. Eihän kukaan voi tätä vastustaa. Mutta minua epäilyttää kuitenkin, kykenemmekö me tässä puuttumaan tämän oikeaan ongelmaan. Tässä on kysymys 40 miljardin euron markkinoista, joka on lähes sama kuin, kuin vuoden 2009-2013 eu budjetti. hallinnollisin toimenpitein, äh, jolla, jos yritetään hallinnollisin toimenpitein puuttumaan organisoituun äh, järjestäytyneisyyden rikollisuuteen, se tulee olemaan ensimmäinen kerta, kun tällaisessa onnistutaan, jos onnistutaan. Meillä on 35 äh, prosenttia väännettyjä lääkkeitä, jotka tulevat virallisten kanavien kautta. Ja kuitenkin sanotaan, että virallisia kanavia valvotaan. Mutta me, tässä ei puhuta mitään internetistä tai rinnakkaisista kanavista, jotka ovat ne eh, keinot, joilla väärennetyt lääkkeet pääsevät markkinoille. Me tässä parlamentissa me olemme eh, estäneet eh, lääkkeiden pääsyn internettiin vain yksi prosentti näistä vaihtoehtoisista halvimmista lääkkeistä, niitä väärennetään. Mutta jos me laskemme tätä nyt arvossa, niin 70 prosenttia näistä halvemmista lääkkeistä, vaihtoehtoisista rinnakkaislääkkeistä ovat näitä väärennettyjä. Hallinnollisin keinoin, no hallinnolliset keinot, jokuhan ne kuitenkin tätä maksaa, koska joka kerta kun me asetamme tällaista tiukkaa mm. valvontaa teollisuudelta, niin tämä maksaa ja potilashan on se, joka loppu lopuksi maksaa. Ja 70 prosenttia lääkkeistä on laillisia, vain yksi prosentti on laittomia. Minusta tämä ei ole kustannustehokasta kuitenkaan. Tarkka valvonta versus byrokratia – Minusta tämä ei ole keino, jolla taistellaan järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Tämä täytyy tehdä hyvin selväksi. Ne, jotka tuottavat näitä lääkkeitä, heidän täytyy olla vastuussa siitä, mitä ainesosia he käyttävät ja vastuussa täysin myös näistä hallinnollisista toimista, koska niiden täytyy olla rekisteröityjä ja ne toimivat erityisten menettelytapajien alaisena. Mitä tulee tähän vaikutusten arviointiin, niin haluaisin nyt tietää, miksi tässä puhutaan vain teollisuuden kustannuksista eikä potilaiden kustannuksista, koska potilaat tästä kantavat kuitenkin suurimman taakan. Jatkossa, kun tehdään tällainen vaikutusten arviointi, niin muistakaa, kuka loppulaskun maksaa. Ja sitten lopuksi tämä on henkilökohtainen näkemys ja myös minun ryhmäni näkemys. Seuraava äh, seuraavan kerran, kun komissio tätä asiaa käsittelee, niin silloin komissiokin toimii todennäköisesti toivon mukaan järkevämmin. Again, thank you very much indeed for... Kiitoksia tästä hyvin perustelusta kommentista. Ja tämä varmasti otetaan huomioon Tietenkin täytäntöönpano on aina vaikea, koska se on jäsenvaltioiden osa panna asiat täytäntöön. Mutta tämä on tietenkin hyvä ottaa esille myös lausunnosta. Mutta niin kuin sanottu, tämä on lausunto. Me emme ole vastuuvaliokunta. Me emme vedä tätä pakettia. Nyt on Fox, Roitova, Satori ja Ryyl, Rova Ryyle. Jos meillä on aikaa. Herra Fox, kiitos puheenjohtaja. Olen aivan lyhyt sanainen. Minä tuen äh, näitä ehdotuksia ja tuen myös sitä, että komissio ei laajenna lainsäädäntöä, lainsäädäntöä internet-tuotteisiin. Jos sitä tehdään, sitä tehdään tulevaisuudessa, niin hyvä niin, mutta on hyvä, äh, että tätä internetosuutta ei yhdistetä tähän ehdotukseen. Olen myös aika varovainen näiden kustannusten suhteen, joita äh, koituu potilaille ja veronmaksajille. Meidän täytyy myös puuttua pakkauskysymykseen ja uudelleen pakkauksiin. On aika erikoista, jos, jos teollisuus ilmoittaa näissä pakkauksissa näistä turvatoimista, mutta meidän täytyy varmistaa, että kun tuotteita pakataan uudelleen, täytyy olla vissit vaatimukset, joiden mukaan tämä, nämä väärennösten vastaiset toimet ovat samantyyppisiä. Ja lopuksi en usko, että me tarvitsemme siihen riippumatonta elintä, joka tarkastelee tukkumyyntiä. Se pitäisi jättää kansallisille viranomaisille. Siinäpä se, puheenjohtaja. Kiitoksia. Kiitoksia teidän ihast, iha, äh, todella ihanteellisesta täsmällisyydestä ja, ja ytimykkyydestä. Tähän rohkaisi muitakin. Rova Roitova. Eh, je mi líto, že máme tak málo času, ale omezím se na, na eh, dvě... Meillä on nyt eh, niin vähän aikaa, että esitän vain kaksi kommenttia. Ensinnäkin me emme kykene ratkaisemaan tätä ongelmaa kokonaisuudessaan. Pidän hyvänä sitä, että otettaisiin käyttöön jakelijoiden valvonta sen vuoksi, että me voisimme sitä kautta ehkäpä yrittää saada aikaan enemmän luottamusta kuluttajien keskuudessa. Mikäli he ostavat virallisten kanavien kautta, he voivat olla sataprosenttisen varmoja siitä, että lääkkeet ovat ok. Toisekseen kaikki nämä myyntikanavat ja, ja näiden kanavien joukossa on aika monen kaaoskin. Me kävimme juuri Antwerpenissä ja näimme, miten minimaalista äh, valvontaa äh, tehdään laittoman maahantuonnin suhteen satamissa. Joten äh, ainakin meidän täytyisi voida sanoa, että se mitä tuodaan virallisten kanavien kautta maahan, se merkitään ja sitä kautta se olisi turvallista. Ja tämä on se viesti, jonka me voisimme imkona eteenpäin viestittää. Sitten lopuksi haluaisin vielä vedota äh, ihmisten äh, tietämykseen. Millä tavalla komissio on ajatellut, että me voisimme saavuttaa parempaa valvontaa? Tai äh, jos esitän sen toisella tavalla, millä tavalla se toimii, kun tuodaan joitain tiettyjä lääkkeitä, joita ei markkinoida EU:ssa, vaan ne tuodaan EUn kautta. Ja silloinhan on riski, että ne ovat väärennettyjä lääkkeitä. Eli miten se toimii sitten, kun lääkkeet kuljetetaan EUn kautta, mutta niitä ei myydä EUlla, ja silloin ne saattavat olla kuitenkin väärennettyjä. Mitä silloin tapahtuu? Mitä tehdään? Satori. Öö, Rosantori. Grazie. Kiitos Kiitos puheenjohtaja. Suoraan totta, tämäkin Euroopan komission ehdotus on askel eteenpäin suhteessa tämänhetkisen tilanteeseen, mutta mielestäni se on aika pieni askel, kun ajattelemme niitä odotuksia, joita Euroopan unionin kuluttajat ovat esittäneet. Komissiota toivoisi hieman lisää rohkeutta ja, ja ehdotusta jossa myöskin jäljitettävyys olisi pakollisena osana ja se kattaisi kaikki lääkkeet aina valmistuksesta myyntiin asti, jotta avoimuus tällä sektorilla lisääntyisi. Jollei näin tehdä, kuluttajien oikeuksia ei kunnioiteta riittävästi eikä oteta tarpeeksi huomioon. Kaikki tietävät, että lääkkeet muodostavat erityyppisistä aineosista, lääkeaineista, mutta edelleenkään tätä tärkeää asiaa silmällä pitäen ei ole olemassa määräyksiä jäljitettävyydestä. Tämä on todellinen ongelma, varsinkin kun lähdemme käsittelemään lääkeväärännyksiä – Meillä on osa väärännöksiä, jotka ovat aika helposti löydettävissä, mutta myöskin toisen tyyppisiä lääkeväärännöksiä, joita ei niin helposti löydetäkään. Joten tämä on asia, jota pitäisi entistä syvällisemmin käsitellä. I think I could you want to make a short contribution, I think. Haluatteko lyhyesti vielä puuttua keskusteluun? Minulla on kysymys vain tästä rinnakkaistuonnista liian vähäinen. Eräät puhujat sanoivat, että suurimmat petostapaukset tapahtuvat netissä ja rinnakkaistuonnissa. En oikein usko tätä rinnakkaistuontia siellä, että siinä tämä, tämä määrä on paljon alhaisempi kuin internetissä. Uh, well, Once again, we've had an extremely rich debate ollut erittäin rikas ja hyvä keskustelu, johon todella monet ovat osallistuneet. Ja ehkäpä herra Fyring haluaisi vielä tähän ottaa kantaa. Meillä on paljon työtä tehtävänä ja äh, vastasitte varmastikin tapaatte varjoesittelijät ja mietitte sitä, mikä on tämän valiokunnan painopiste, kun laaditte tätä lausuntoa ja millä tavalla voimme tukea ja auttaa ympäristövaliokuntaa. Joten käyttäkää asiantuntijuuttanne hyväksi ja miettikää sitä, mikä meidän valiokuntamme lisäarvo tässä aiheessa voisi olla ympäristövaliokunnalle. Äh, herra Fyring, haluatteko te mahdollisesti vielä komissiosta vastata näihin kysymyksiin, mitä on esitetty? Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti viisi huomiota. Ensinnäkin tämän ehdotuksen äh, soveltamisalla totta kai äh, nämä äh, lääkeaineet koskevat tietenkin monia asioita ja niiden väärännyksen tullioikeutta, rikosoikeutta, merkkioikeutta monissa tapauksissa. Tämä ehdotus tietenkin keskittyy tiettyyn asiaan nimeltä lääkeiden markkinointiketjuun, myyntiketjuun ja lääkeiden valmistukseen. Ja tämä on nyt se sektori, joka, joka on pitkälti harmonisoitu yhteisössä direktiiville 2001. Ja me olemme sillä kannalla, että muiden näkökohtien lisäksi myös tällä sektorilla täytyisi tehdä jotain, nimittäin erityisesti, että vahvistetaan myynti- ja markkinointiketjuja ja varmistetaan se, että vaikuttavat aineet, joita tulee tähän lääkeaineisiin, eivät ole väärennöksiä myöskään. Siis selkeästi tässä on monia näkökohtia tässä asiassa. Me puhumme tästä näkökohdista, joka koskee oikeutta. Toisekseen kustannuksista. No, tässä verrataan kustannuksia ehdotuksessa niihin kustannuksiin, jotka syntyvät, ellei ehdotukset tehtäisi. mitä taas kustan, syntyviin kustannuksiin tehdä, jälleen ehdotusta tehdä, niin silloin lähdetään status quoista liikkeelle. Ja silloin vaikeutena on tällä sektorilla, josta emme tiedä kuinka paljon väärinvennettyjä lääkeaineita tulee myynti- ja markkinointiketjuun. Sehän on, se on tietenkin laitonta. Silloin täytyy toimia nykyisten, nykyisen datan pohjalta. Ja sitten täytyy katsoa, miten tilanne kehittyy, ellei me toimi. Mitä taas kustannuspuoleen tulee, siis kustannuksia, jotka syntyisivät tämän ehdotuksen myötä. Tämä on tarkkaan laskettu ja tämän laskelman pohjalta meillä on me olemme, meillä on myös tämä riski, lähestymistapa, riskikonsepti, joka on ehdottanut turvallisuusmerkinnöistä. Ei kaikkia lääkeaineita tarvitse varustaa turvallisuusmerkinnällä, vaan tietyt lääkeaineet ainoastaan, jotka sitten valikoidaan tiet, riskikriteerien pohjalta, koska niin kuin täällä sanottiinkin, tätä asiaa ei voida lähestyä ihan noin juustohöylämäisesti, vaan siihen täytyy keskittyä spesifiin tuoteryhmiin ja selvittää, onko riski olemassa ja onko tämä riski sellainen, joka perustelee kustannusten aiheutumisen näiden turvatoimien myöten jotka sitten kuitenkin siirtyvät joko sosiaalivakuutuksen tai veronmaksajien tai kuluttajien maksettavaksi. Kolmas kysymys oli, että mitä sitten tämä lääkäiden valvonta, tämä on hyvin tärkeää meille tällä hetkellä. oikeus koskee vain sellaisia aineita, jotka, on, jotka ovat markkinoilla EU-ssa. Ja silloin kun lääkeaine tulee, tulee kontillinen lääkeaine tai Antwerpeniin tai johonkin satamaan, ja sitten laivataan siitä eteenpäin, niin silloin meidän äh, sääntöjä ei voida soveltaa tällä hetkellä. Ja me katsomme, ja se on myös meidän ehdotuksessamme mukana, että tietyt vähimmäiskriteerit laadun, lääkeiden laadun osalta, äh, niistä täytyy pitää kiinni silloinkin, kun nämä lääkeaineet vain menevät EUn kautta transittokuljetuksena ja joita ei saateta markkinoille EUssa. Ensinnäkin äh, määrämaille olemme tämän velkaa ne ovat kehitysmaita usein. Ja toiseksi meidän täytyy myös ajatella sitä, että mahdollisesti saattaa olla poikkeuksia, että niitä tulee sitten kiertotietä kuitenkin EU-markkinoille. Ja viimeiseksi internet-apteekit ehdotus ei käsittele vähittäiskauppaa ja myyntiä netissä – me on selvää, että on miljoonia nettiapteekkeja. Kun googlaa, saa 22 miljoonaa osumaa, jotka tarjoavat kaikkia mahdollisia lääkeaineita. Ja monet myös tekisivät, jos näitä tiedustellaan, niin monet myös ajautuvat eurooppalaisille kuluttajille. Klassinen tilanne on se, että kolmas maa tarjoaa lääkeaineita netissä ilman, ilman reseptiä vaikka ne olisivat reseptilääkkeitä, niin kuitenkin myydään ilman reseptiä. Sitten sitten tuo lähetetään jossain kirjekuoressa EUn, EU-laiselle kuluttajalle. Tässä, on, tässä liikutaan jopa noin 15 erilaista EU-lakia mm. ja puhumatta kans, kansallista laista, joita tässä rikotaan meillä. Ei ole mitään juridista ongelmaa, vaan täytäntöönpano-ongelma. Se on äärettömän vaikeaa tässä asetelmassa lähteä valvomaan tässä asetelmassa, kun yksittäisiä pakkauksia lähetetään jostakin kummallisista kolmansien maiden apteekeista sitten EU-maiden e kuluttajille. Ja täällä jo mainittiinkin, että meidän pitäisi nostattaa tietoisuutta potilaiden keskuudessa, jotta he tietävät, että he ottavat melkoisen riskin, että he mahdollisesti saavat väärennettyjä lääkkeitä sitten suuhunsa, kun tällä tavalla toimivat. Kiitos. Thank you very much indeed, Mr. Herr Führing, erittäin paljon tästä saimme tässä paljon tärkeitä näkökulmia ja kuten näette tämä direktiivi on tärkeä ja se on herättänyt hyvin paljon mielenkiintoa. Edustaja vastaus, haluatteko te vielä palata tähän ja voimme vahvistaa, että olemme samaa mieltä teidän aikataulustanne, joka on sidoksissa myös ympäristövaliokunnan äänestykseen joka on nähtävästi vasta maalis-huhtikuussa, joten meillä on ihan tarpeeksi aikaa. Joten ehkäpä te nyt vielä <clears throat> sitten teette yhteenvedon tästä keskustelusta. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela oportunidade de fechar o debate. Você... Mieluusti puheenjohtaja tämän yhteenvedon vielä tässä esitän nopeasti. Aikatauluasiahan jo esitettiin varsin selkeästi. Eli luonnosta käsitellään ensimmäinen joulukuuta. Tämä on selvä asia. Sen lisäksi haluaisin vielä esittää kiitokset kaikille täällä puheenvuoron käyttäneille kollegoille ja kiitokset siis puheenvuorosta. Ne rikastuttivat keskustelua ja pyrin ne ottamaan myöskin huomioon. Täällä puhuttiin aika paljon siitä, miten tärkeää olisi saada nimenomaan nettikauppavalvontaa enemmän aikaiseksi. Sen tulee vielä sisällyttämään tähän. Sitten vaikutusarviointikysymys ja, ja sen tulevaisuus. Direktiivin muutosesityksessä tull, esitetään aika selkeä ja kattava vaikutusarviointi selvitys, ja, ja jos näin jatkossa toimitaan, se tulee olemaan todellakin kuluttajien ja lääketeollisuuden eduksi oleva toimenpide. Vielä lopuksi Euroopan komission ehdotuksesta sen verran, että minkäänlaista kritiikkiä ei esitetty tehty nimenomaan määrittelyjen puutteen osalta. Nyt kuitenkin toivoisin, että tähän saataisiin lisäselvitystä. Haluan tiukan ja yksiselitteisen määritelmän sille, mitä lääkeväärennössä sanalla tarkoitetaan. Tämä viimeisenä asiana. Kiitos. Okay, well, um... No niin, ne julkistamme tämän aikataulunne ja vahvistamme, mitä sanoitte, että esititte lausuntoluonnoksen ensimmäinen joulukuuta ja varjoesittelijät ovat varmasti siinä mukana. Sitten meillä on tarkistusten jättöaika 11. joulukuuta ja tarkistusten käsittely 25. tammikuuta ja sitten äänestys 3. helmikuuta, jos olette lisää käsittelyä, joka tuntuu olevan paikallaan, ehkä voitte sitten esittää sen ensi viikon kokouksessa, koska tässä on paljon eh, keskustelun eh, aihetta ja ehkä voitte myös selvittää siitä välineistelijöiden kanssa. Kiitoksia. Nyt Robert Saldemosi ystävällisesti suostui eh, siihen, että tätä hänen asiansa käsitellään lähinnä ensi viikolla, mutta jos voitte esittää nyt lyhyen johdannon siitä, mistä on kysymys. En tiedä, onko mitään järkeä nyt yrittää esittää tätä asiaa, koska eh, en minä sitä alle viiteen minuuttiin voi tehdä. Joten minusta on parempi, että ensi viikolla sitten hoidetaan koko homma. Well, I'm thank you very much for... Kiitoksia. Tämä on tietenkin harmillista niiden kannalta, jotka ovat tulleet juuri teitä varten tänne tänään mutta on ehkä parempi sitten käydä koko keskustelu ensi viikolla. Ja varmasti silloin saadaan myös varjosittelijat keskusteluihin. Muistutan kaikkea, että olemme tehneet tätä työtä jo viime vaalikaudella ja lausuntokin tehtiin, tai en vii kuitenkaan koskaan käyttänyt. Että kyllä meillä on vähän pohjaa tälle työlle jo entisestään. Nyt siirtyisin se uuteen juttuun tässä valiokunnassa, joka on meidän ensimmäinen oma-aloitemietintämme tällä vaalikaudella, joka käsittelee sisämarkkinoiden tulostaulua. Ehkäpä voitaisiin saada pikkusin rauhallisuutta tänne saliin ja pyydänkin poistuvia henkilöitä poistumaan rauhallisesti – ja meidän täytyy saada äsken saapuneelle edustajalle myös äh, istuvan paikka. Ja haluaisin vain sanoa, että huolimatta siitä, että tämä on uusi juttu, ja toivottavasti tässä päästään hyödyntämään upeaa teknologiaa. Tämä screeni on niin pieni näitä slideja varten, että, meidän, että se on oikeastaan tarpeeton. Se, mitä me olemme tehneet teille, te olette kaikki saaneet tällaisen kopion näistä slideista, jossa on käytetty leikkaa liimaa teknologiaa Toivottavasti tämä äh, screenitilanne paranee tulevaisuudessa. Mutta kaikilla jäsenillä on tämä kopio näistä slaideista, joista me tulemme kuulemaan. Tässä on kai kaksi, kaksi nippua näitä, äh, näistä slaideista. Puhumme yhtäältä suosituksista, joita komissio teki e, kesäkuussa äh, siitä, miten sisämarkkinat toimivat, ja, toisa, ja toinen setti on sitten sisämarkkinoiden tulostaulu, mutta Tämän asian konteksti on se, että koordinaattorit sopivat, että me laadimme oma mietinnön, jossa puhutaan näistä asioista sisämarkkinoiden tulostaulusta. Ja olen kovin hyvilläni, voisi toivottaa tervetulleeksi Rova Tuunin tähän valiokuntaan. Hän on uusi jäsen. Hänet on nimetty esittelijäksi tässä asiassa. Ja en tiedä, haluatteko te puhua ensiksi vai haluatteko kuulla esityksen ensin aivan kuinka vain kummin päin haluat toimia. Rova Thun. Maybe the presentation first. Ehkäpä esittely ensin. You agree. <laughs> Okay. I didn't want you to feel that I left you out of the discussion. Uh, so... Kysyn vaan, että jäätte pois keskustelusta. No, me puhumme nyt tästä teidän näkemyksestä sen jälkeen, kun olemme kuulleet komission esityksen ja jos meillä on aikaa, niin varjoesittelijät pääsemme puhumaan. Mutta tämä on vain ensimmäinen suuntaan antava keskustelu, mihin päin ollaan menossa. No niin, seuraava Ponto aloittaa komissiosta. Tervetuloa valiokuntaan. Teillä on tärkeä roolinne, kun te johdatte yksikköä sisämarkkinan pääosastolla ja te vastaatte näistä suosituksista, joista nyt keskustellaan. Ja näistä ei puhuttu neuvostonkin kanssa. Nyt te saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Um... Kiitos puheenjohtaja. Esittelen teille komission suositukset siitä, millä tavalla voimme parantaa sisämarkkinoiden toimintaa. Kollegani tässä vieressäni Gregor Gasais kommentoi sitten enemmän tätä tulostaulua. Teillä te olette saaneet äh, nämä äh, paperit etukäteen sen vuoksi, että emme tässä nyt käy lävitse kaikkia näitä suosituksen osia. Ensinnäkin, miksi komissio on ottanut käyttöön tämän suosituksen? No, me kaikki tiedämme, että sisämarkkinat eivät toimi niin hyvin kuin niiden pitäisi toimia ja kriisien aikana on vielä tärkeämpää, että teemme ja ponnistelemme niin, että markkinat toimivat paremmin yritysten ja kansalaisten hyväksi. Tässä äh, seurataan äh, myös äh, komission yhtenäismarkkinoiden tarkistuksia ja parlamentti laati aiheesta myös silloin päätöslauselman, jossa kehotettiin jäsenvaltiota ja komissiota tukkimaan kaikki mahdolliset porsaanreijät. Joten tässä suosituksessa pyritään vastaamaan suoraan parlamentin huoliin, samoin kuin komission huoliin. Tässä suosituksessa on kymmenen yksityiskohtaisempaa suositusta, joissa käsitellään niitä puutteita, mitä on toimeenpanossa, äh, sisämarkkinalainsäädännön toimeenpanossa ja laatimisessa. Jokaisessa suosituksessa on myös liitteitä, joissa on ne konkreettiset toimenpiteet, joita jäsenvaltioita joihin jäsenvaltioita suositetaan ryhtymään, jotta voitaisiin vastata näihin vaatimuksiin. Ja sitten myös esitetään, millä tavalla näitä toimenpiteitä voidaan toimeenpanna, mitkä ovat parhaat käytänteet jäsenvaltioissa ja äh, millä tavalla jokaisessa liitteessä on myös äh, selitetty, millä tavalla nämä toimivat. Komissio on laatinut kaksi asiakirjaa. Yksi, jossa selitetään, mitä komissio nyt jo tekee tukeakseen jäsenvaltiota siirtymäajan aikana. Ja esimerkiksi jos on ongelmia asiakirjojen suhteen. Ja toisessa asiakirjassa sitten on tällainen katsaus kaikista asiakirjoista ja yhteistyöverkoista, jota komissio on käynnistänyt tähän mennessä. Komission kaikki suositukset ovat ihan yhtä tärkeitä ja te näette sen tässä äh, näillä kalvoilla. Ja minä haluaisin niistä painottaa oikeastaan kolmea. Ensimmäinen on suositus siitä, että pitäisi informoida kansalaisia ja yrityksiä paremmin äh, rajat ylittävistä mahdollisuuksista ja yhtenäismarkkinoiden oikeuksista. Rajat ylittävät toimenpiteet ovat sellaisia, että pyritään antamaan käytännön informaatiota paremmin käsille ja myös edistämään EUn informaatiojärjestelmiä, kuten esimerkiksi SMASia. Toinen suositus, jota haluaisin painottaa, on sisämarkkinalainsäädännön toimeenpano – ja ne ehdotukset, joita me olemme tehneet, on, että täytyy varmistaa, että meillä on ö, helppoja ja halpoja toimeenpanomenetelmiä jäsenvaltioiden käytettävissä. Tähän kuuluu esimerkiksi elinikäinen koulutus, yksinkertainen pääsy markkinoille ja yksinkertainen pääsy informaatioon. Ja sitten kolmas on komissiolle myös erittäin tärkeää. Tämä on suositus varmistaa ja vahvistaa yhtenäismarkkinoiden koordinointia ja toimintaa kansallisella tasolla, erityisesti kansalaisten, alueellisten ja paikallisten tason viranomaisten kesken. Ja tässä on ehdotettu toimenpiteeksi se, että varmistetaan koordinaatio kaikilla tasoilla. Ja Tämä on asia, joka tulee äh, olemaan keskeinen ja tulee kestämään kauan varmasti ennen kuin tähän päästään. Tässä, tämä suositus ei tuo mitään uusia velvollisuuksia jäsenvaltioille. On tärkeää, että me teemme hyvää seurantaa ja että me pyrimme seuraamaan jäsenvaltioiden toimeenpanoprosessia. Meillä on jäsenvaltioiden kesken työryhmä, joka tapaa säännöllisesti tavoitteenaan seurata sitä, millä tavoin kukin suositus on toimeenpantu yksittäisissä jäsenvaltioissa. Ja lopuksi vielä, herra puheenjohtaja, kuten tekin jo sanoitte, niin neuvosto on jo antanut tästä suosituksesta näkemyksensä, pitää sitä hyvänä ja tervetulleena ja haluaa, että tätä suositusta sitten seurataan järjestelmällisesti. Me toki pidämme eh, tai toivomme, että Euroopan parlamentti tukisi myös meitä niin, että tästä suosituksista tulisi menestys ja että voisimme tällä tavalla tukea kansalaisia ja yrityksiä niiden toimiessa sisämarkkinoilla. Kiitos. Thank you very much indeed, uh, Mrs. Kiitoksia tästä kattavasta esityksestä yksityiskohtineen me olemme saaneet myös neuvoston päätelmät, jotka on, sihteeristö on lähettänyt jäsenille. Teidän alkuperäinen ehdotuksenne lähetettiin kaiketi kesäkuussa. Meillä ei ole ollut tilaisuutta keskustella siitä tähän mennessä. Ja ymmärtääkseni Rova Björlin, joka on kilpailuneuvoston puheenjohtaja, kun hän tuli valiokuntaamme aikaisemmin tässä kuussa puhumaan, hän nimenomaan mainitsi tämän. Ja Tämä tulee kilpailuneuvostoon äh, joulukuussa. En tiedä, eh, pystymmekö me esittämään lausunnon sitä, niin siitä äh, me odottamaan Arvatunin ja Varjostelinin kantaa, mutta tämä kuitenkin tulee olemaan meille esityslistallamme ja eräät asiat, erityisesti markkinoiden koordinoinnista, äh, liittyvät siihen, mitä me, mistä me puhuimme viime viikolla Ruotsin hallituksen edustajien kanssa, ja me tulemme varmastikin sisällyttämään meidän keskusteluihimme tähän. Ruotsalaiset ovat toimittaneet tästä asiasta mielenkiintoista aineistoa meille. Ehkä siirrymme seuraavaksi puhumaan sisämarkkinoiden tulostaulusta, josta rova Reivo Kasajas puhuu. Ja sitten Rova Zuun kommentoi ja katsotaan, minkälainen keskustelu saadaan aikaan. rova rego Puhutteko sisämarkkinoiden tulostaulusta? Tämä on tämä toinen esitys. Kiitos puheenjohtaja. Niin, huomenta. Me taisitte herrat. Eräät saattavat tuntea tämän sisämarkkinoiden tulostaulun. Ja minä nyt haluan lyhyesti selvittää, mikä tämän tulostaulun tarkoitus on. Ja painottaisin sitä, miksi aloitimme tämän seurannan ja mitä me olemme saaneet tähän mennessä aikaan. Ja nyt tämän tulostaulun päätarkoitus ensinnäkin nostaa jäsenvaltioiden tietoisuutta niiden täytäntöpanon viipeistä ja ylipäätään siitä, miten siinä on toimittu, koska aikaisemmin olemme havainneet, että useimmat jäsenvaltiot olivat, kokevat suunnattomia vaikeuksia saada näissä äh, täytäntöpanoviipeissä. Siksi kymmenen vuotta sitten yritimme äh, selvittää tätä täytäntöönpanoa hyvinkin läheisesti. Ja nyt tämä tulostaulu, joka julkaistaan kahdesti vuodessa, tällä me haluamme antaa jäsenvaltioille kuvan niiden äh, toiminnasta, joilla yhteisölainsäädäntöä siirretään kansallisella tasolla. Ja samalla me pyrimme myös auttamaan näitä jäsenvaltioita tässä työssä. Ja meidän kohdeyleisömme onkin lähinnä jäsenvaltioiden kansallinen hallinto. Ja tämä on tavallaan niin kuin työasiakirja, jonka tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita hoitamaan tai poistamaan puutteet. No mikä oli tilanne silloin, kun me aloitimme vuoden 1997 tilanne oli sellainen, että useimmat jäsenvaltiot kokivat, olivat puutteita tässä. Tämä oli noin 7 prosenttia tämä vaje. Ja siksi me ensimmäistä kertaa julkisimme tämän tulostaulan vuonna 1997. Siitä lähtien tämä puute, tämä, tämä vaje on jatkuvasti vähentynyt – ja tuorein julkaistiin heinäkuussa tänä vuonna nyt, nyt kolmatta, kolmatta kertaa peräkkäin. Äh, tämä vaje on vain prosentin verran. Tämä osoittaa, että jäsenvaltiot ovat edenneet äh, huomattavasti. Ja tämän seurannan tehokkuus on myös saanut vahvistuksen viime viikolla neuvoston päätelmissä. No mitä me haluamme saada aikaan? Olemme nyt yhden prosentin tasolla, joka kuulostaa hyvältä, se on hyvä, mutta edelleenkin jäsenvaltioiden täytyy vähentää tätä täytäntöönpanon vajetta. Se on edelleenkin liian suuri tämä yhteisen lainsäädännön siirtäminen kansalliselle tasolle. Yhdeksän jäsenvaltiota on vielä kaukana tästä tasosta. Esimerkiksi Kreikka on kaksinkertaiset ponnistelunsa. Siellä on 2,5 prosentin taso ja se on aivan liian korkea. Siis 18 jäsenvaltiota ovat tämän 1 prosentin tason alapuolella, jota me pidämme kohtuullisena. Ja tämä on parantumista, mutta tämä on vasta ensimmäinen vaihe. Se, mitä me haluamme, mihin me haluamme nyt keskittyä enemmänkin, on, että tämä lainsäädäntö siirretään oikealla tavalla kansalliselle tasolle. Jos, jos, jos ajatellaan niitä säädöksiä, joita ei ole siirretty tai ei siirretty kunnolla, niin silloin tämä vaje on lähes kaksinkertainen, eli kaksi prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on aivan liikaa porsareikiä äh, lainsäädännössä, ja tämä luo epävarmuuksia joka puolella äh, sisämarkkinoita se, mitä me, mihin me nyt keskitymme, on, että tämä lainsäädäntö siirretään oikein. Ja tämän, tämä tulostalo tekee osoittamalla myös nämä avoimet rikkomustapaukset ja se taso kohtaisesti Niitä on aivan liikaa. Tällaisia avattuja rikkomustapauksia tänään. Me olemme nähneet tilanteen kohentumista tässä äh, suhteessa äh, näiden viiden vuoden aikana. Italiassa on useimmat rikkomustapaukset, sen jälkeen Espanja, ja, ja meillä on myös uusia haasteita, miten täytyy vähentää näitä avoimia rikkomusmenettelyjä. Useimmat rikkomusmenettelyt johtuvat epäkorrektista yhteisön säädösten siirtämisestä kansalliseen lainsäädäntöön. Ja tulevaisuudessa me haluamme keskittyä erityisesti sellaisille sektoreille, joissa jäsenvaltiot ovat suurimmissa vaikeuksissa, ja me seuraamme tätä hyvin läheisesti ja muistutamme asioista jäsenvaltiota. Kiitoksia. Well, I'd like to thank uh, Mrs. uh... Kiitän teitä selkeästä asioiden esittelystä. Ja nyt sitten ehkäpä edustaja Tyyn, meidän esittelijänämme, kertoisi mietinnöstään. En ole nyt vakuuttunut, tai en tiedä, onko meillä äh, varjoesittelijöitä nimettynä tälle, mutta toki äh, puheenvuoron saavat kaikki, jotka haluavat osallistua keskusteluun. Mutta ensin edustaja Tuun. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos äh, myös Euroopan komission edustajille heidän suosituksistaan ja esittelystään. Sisämarkkinat luonnollisesti ovat pohja Euroopan yrityselämän kilpailukyvylle ja tuovat myös ulkomaisia sijoituksia Eurooppaan, mitä me juuri tällä hetkellä tarvitsemme. Sisämarkkinat luovat laillisen pohjan kaikelle ja sisämarkkinat ovat Euroopan unionin yksi suuri saavitus. Ja se, että sisämarkkinadirektiivejä käytetään oikealla tavalla oikeaan aikaan, parantaa yritysten ja kansalaisten mahdollisuutta ja vahvistaa Euroopan taloutta. Ja se on meille täällä parlamentissa hyvin tärkeää ja me kiinnitämmekin siihen hyvin paljon huomiota. Te mainitsitte kilpailuneuvoston viime viikolta täällä Brysselissä. Kyllä olen samaa mieltä näistä johtopäätöksistä, mutta haluaisin niistä ottaa nyt kuitenkin kaksi erikseen vielä esille. Niissä painotetaan sitä, miten tärkeää on toimeen EUn sisämarkkinalainsäädännön oikea-aikainen ja oikealaajuinen toimeenpano. Ja se, että palveludirektiivi toimeenpannaan täysin ja myös ajoissaan. Ja tämä tulostaulu on tärkeä keino noudattaa ja seurata tilannetta. Ja komissiota pyydetään jatkamaan tilanteen valvomista ja tuomaan esille jotkut tiettyä erityishuomiota tarvitsevat sektorit. Tämä raportti on hyvin mielenkiintoinen äh, asiakirja. Toivon mukaan kaikki voivat tämän lukea. Tämä on äh, siis tämä tulostaulu numero 19, joka laaditaan kahdesti vuodessa. Kaikista haasteista huolimatta se osoittaa myös, että sisämarkkinat ovat menestys. Ne kolme haastetta, joita tässä nyt on. Haluan vielä kerran niitä painottaa. Ensinnäkin äh, meillä on äh, paljon direktiivejä. 22 prosenttia näistä direktiiveistä, niiden määräaika meni umpeen jo kaksi vuotta sitten. Joten äh, tässä on nyt tällä hetkellä tällainen nollatoleranssi noudattamatta jättämisen suhteen. Ja näistä siirtymäajoista sovittiin jäsenvaltioiden kesken itse. Ja toinen haaste on se, että kaikki jäsenvaltiot saavuttavat tämän tavoitteen, joka on alle yhden prosentin. Tässä tulos, aikataulussa meillä on tieto, että yhdeksän jäsenvaltiota ei ole saavuttanut tätä alle prosentin tavoitetta. Ja kolmas haaste on sitten lainsäädännön yhteensopivuus. 1,8 prosenttia sisämarkkinadirektiiveistä, niitä ei ole täysin siirretty kansalliseen lainsäädäntöön. Nämä ovat asioita, joihin meidän täytyy kiinnittää huomiota ja kiitos siitä, että te olette esityksessänne ja raportissanne myös painottaneet tätä. Mutta tämän kaiken epäonnistumisen seuraamuksena on se, että sisämarkkinat sirpaloituvat. Ja tämä merkitsee sitä, että noin sata sisämarkkinadirektiiviä ei ole täysin toimeenpantu kaikissa jäsenvaltioissa. Ja tämä merkitsee myös sitä, että yritykset ja kansalaiset, heillä on paljon mahdollisuuksia, joita he eivät voi hyödyntää. Ja ne maat, missä näitä direktiivejä ei ole toimeenpantu, siellä sisämarkkinat eivät ole todellisuutta. Rikkomuksia on aivan liikaa. Ja se sektori, jossa on kaikkein eniten rikkomusmenettelyitä, on verotus ja tulli. Lähes puolet kaikista rikkomusmenettelyistä koskevat verotusta ja tulliasioita, joten tämä on myös aikamoinen haaste tulevaisuudessa. Lopuksi vielä pidän hyvänä äh, Euroopan komission esittelemiä äh, suosituksia, tuen niitä. Ja viranomaisten äh, jatkuva kouluttaminen ja jäsenvaltioiden parhaiden käytänteiden vaihtaminen tuo parempia tuloksia. Ja pitkällä aikavälillä tämä tulee vaikuttamaan myös yhteisön lainsäädäntöön. Meidän täytyy pyrkiä ratkaisemaan se, millä tavalla esimerkiksi voidaan auttaa, auttaa EUn viranomaisia ratkaisemaan ongelmia. Mitä tulee näihin rikkomusmenettelyihin, niin on hyvin tärkeää, että nopeuttaa näiden kiistojen ratkaisemista hyvin varhaisessa vaiheessa sen vuoksi, että näillä rikkomusmenettelyillä voi olla hyvin vakavia seuraamuksia Euroopan kansalaisille. Kuten parlamentti on jo sanonut, niin tulostaulua täytyy kehittää enemmän tällaiseksi välineeksi, jossa voidaan löytää ja identifioida varhaisessa vaiheessa esteet ja ongelmat. Tässä uudessa raportissa tulee kiinnittää enemmän huomiota parempaan informaatioon ja kommunikointiin sisämarkkinoiden tulostaulun pohjalta. Ja informoida nimenomaan kansalaisia ja muita osapuolia. Tämä pitäisi julkaista nettisivustoilla ja muualla. Sen täytyisi olla ymmärrettävä ja sen täytyisi olla saatavilla. Meidän tulee lisäksi tutkia, millä tavalla sisämarkkina- ja kuluttajamarkkina tulostaulut äh, linkittyvät yhteen. Oletan, että kukin meistä on saanut jonkun verran kokemusta ja meillä on kokemuksia, joita voimme vaihtaa keskenämme. Meillä kaikki olemme tekemisissä kotimaittemme hallintojen kanssa, joten odotan äh, hedelmällistä keskustelua tänään teidän kaikkien kanssa. Sihteeristö pyysi minua kertomaan teille, että aikataulu keskusteluille ja mietinnön hyväksymiselle on seuraava ensimmäinen keskustelu tänään. 15. lokakuuta käännöt käännösosastolle 5. marraskuuta keskustelu, 9. marraskuuta on tarkistusten määräaika. Joulukuussa äänestetään ja sitten täysiistunnossa äänestys tammikuussa. Olen valmis keskustelemaan mietinnöstä varjoesittelyiden ja kaikkien kiinnostuneiden kanssa koska tahansa. Kiitos. Thank you very much indeed. Uh, Kiitos Rova Tuun tästä ja myös aikatauluesityksestä. Täällä on nyt, nyt puhujalista on avoin, koska orepuhe äh, esittelyitä ei täällä ole. Mutta edustaja Koha ilmeisesti tekee ensin, pitää ensimmäisen puheenvuoronsa tässä valiokunnassa. Hän oli kuitenkin viime viikon äh, missiomatkalla Ruotsissa hyvin aktiivinen, sitten Rova Gebhard. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ja Rova Rapti ja Bilan. Okei. Okay. Äh, edustaja Lukikaar. Thank you very much, Chairman. Um, since Kiitos puheenjohtaja. Nyt kun ensimmäinen äh, puheenvuoro jatkan tanskaksi. Äh, Minusta tämä on erittäin mielenkiintoinen aihe ja minä tanskalaisena parlamentin jäsenenä olen hyvin kiinnostunut siitä, millä tavalla sisämarkkinat toimisivat tehokkaammin. Minä myönnän, että minä en ole lukenut tätä äh, raporttia ja nyt kun se sitten minulle on esitelty, niin minulla on muutama kysymys komissiolle. Aika usein, kun puhutaan tehostamisesta ja näistä potentiaalisista eduista, mitä EU-tehostamisesta voi saada, niin silloin puhutaan nimenomaan siitä, että direktiivit täytyy toimeenpanna. Olen kuullut summista, äh, kuten 200-300 miljardia vuodessa, mitä äh, saataisiin, jos toimeenpano tapahtuisi paremmin. Komissio äh, mainitsema summa, jonka parissa komissio nyt tässä operoi, niin se on minulle ihan tuttu. Minä mainitsen tämän sen vuoksi, että minun mielestäni suurelle yleisölle olisi hyvin mielenkiintoista saada tietää, mihinkä tämä teho, tehostaminen todellakin voi johtaa. Ja minä toivoisin, että tällaiset, nämä luvut ja muut tiedotkin olisivat suurelle yleisölle saatavissa. Toinen kysymykseni liittyy siihen, mitä tehdään, kun valtiot eivät toimi sääntöjen mukaan. Siis sanktioita varmastikin on, mutta haluaisin tietää, onko komissiolla tai meillä mitään sanktiomahdollisuuksia, kun on valtioita, jotka eivät noudata sääntöjä. Ja sitten haluaisin kysyä, että kun tässä nyt on kuitenkin oltu aika menestyksekkäitä niin äh, mistä se johtuu? Siitä, että jäsenvaltiot äh, ovat äh, noudattaneet velvollisuuksiansa vai onko tähän joku muu syy, että tässä nyt on onnistuttu? Sitten hieman vielä kommunikoinnista. Minusta on erittäin tärkeää, että komissio painottaa jatkossakin sitä, että kerrotaan ulospäin näistä menestystarinoista ja kerrotaan muutenkin asioista kansalaisille ja yrityksille – ja sillä tavalla sitten pyörät pyörivät mukavasti eteenpäin. Thank you very much. Kiitoksia. Edustaja Lykkegaard. Sitten äh, Rova äh, Kiitos puheenjohtaja. Minun ryhmäni ei ole vielä nimennyt varjoesittelijään. Me tulemme sen äh, sitten ilmoittamaan siitä ruoan tunnille, kun me valinta on tehty. Siksi esit- haluaisin vain esittää muutaman asian, jotka ovat minusta tärkeitä. Tämä on ensinnäkin hyvä väline, jolla voidaan teho, tehostaa Euroopan unionin lainsäädännön toimeenpanon tehokkuutta. Ja te olette oikeassa, tässä ei, eihän voida hyväksyä sitä, että, että yhteisesti Euroopan parlamentti, ministerineuvosto ja komissio tekee lakeja, Euroopan tasolla lakeja, ja sitten niitä ei kuitenkaan panna täytäntöön, tai pannaan täytäntöön väärin jäsenmaissa. Tai pannaan vain mappi ööhön, sitä ei voida hyväksyä. Se on ristiriidassa Euroopan ajatuksen kanssa. Meidän täytyy tehdä asian eteen jotain. Ja tämä onkin sellainen asia, niin kuin te painotitte, joka, tuo, joka täytyy sisältyä tähän mietintöön. Sitten mainitsitte palveludirektiivin, joka on eräs tärkeimpiä sisämarkkinoiden lakeja, joka, jota on tehty viime aikoina. Ja esittelijänä sanoisinkin selvästi, että meidän täytyy pitää huoli siitä, että tämä direktiivi myös pannaan täytäntöön. On paljon keskusteltu asiasta ja siksi koordinaattoreiden kokouksessa myös päätimme järjest- esittää suullisen kysymyksen neuvostolle, joka tehtäneen marraskuussa, jos aikataulu, aikataulu se mahdollistaa. Me haluamme tietää, mikä on äh, täytäntöpanon tilanne. Tietenkin jäsenvaltioille on aikaa vuoden loppuun panna täytäntöön, mutta, mutta tämä paine, jota me lyö, luomme, niin se on aivan perusteltua, koska haluamme myös muistuttaa yhdestä asiasta. Äh, Esit, Äh, silloin kun on esittelijänä ja kun neuvottelin äh, neuvostolon kanssa, niin äh, tarjosin neuvostolle ja ministereille, että voitaisiin ottaa vuosi enemmän aikaa tätä täytäntöpanoa varten, koska palveludirektiivi on todellakin hyvin laaja paketti, joka sisältää myös siirrettävää lainsäädäntöä. Tuolloin ministerit sanoivat, että ei, ei, ei, ei, kyllä ei me tarvitse lisäaikaa. Ja nyt sitten kuitenkin heillä on nyt vastuu myös siitä, että se pannaan sillä tavalla täytäntöön, että se menee aikataulun mukaisesti. Me olisimme antaneet heille mahdollisuuden saada lisää aikaa tähän täytäntöpanoon. Ja äh, muistuttaisin tästä, koska tämän kirjoitin myös mietintöön, niin mitä totesin, että tämän, jotta se voidaan myös jälkikäteen verifioida. Tämä on minusta hyvin tärkeä asia, joka tässä yhteydessä täytyy muistaa. Kolmas asia omalta puoleltani on ehkä enemmänkin kysymys komission suuntaan, mutta ehkäpä voimme siitäkin keskustella, Rova Thun. Se arvio, joka tehdään siitä, mitä ei ole pantu täytäntöön tai pantu väärin täytäntöön. Minkä, mitä kriteereitä tässä noudatetaan, koska tässä on todellakin kysymys poliittisesta päätöksenteosta – ja me tiedämme myös, että Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio ja jäsenvaltiot tai neuvosto eivät aina esitä samaa tulkintaa lakitekstistä. Missä määrin tämä komponentti näkyy tämän tulostaulun laatimisessa? Tai oikeastaan toisin sanon, että minkälaisia rikkomuksia syntyy tai rikkomustapauksia syntyy. Ja jos komissio menee tuomioistuimen eteen, jotta sitten vaadittaisiin oikeutta, että, joka perustuu direktiiviin. Olisi ehkä mielekästä, jos me voisimme vielä, voisimme vielä tämän lisäksi saada tietoa tässä tulostaulussa siitä, miten usein Euroopan komissio on käyttänyt kannemenettelyä ja missä taas ei. Ja koska täytäntöönpano on poliittinen tulkinta siitä, mitä on paperille saatettu. Mehän teemme usein kompromisseja, aina se ei ole täysin selvää eikä yksiselitteistä lukea, mitä siinä oikein tarkoitetaan. Ja silloin joskus täytyy tuomioistuminen esittää tämä tulkinta. Ja tämä osa, se puuttuu, tämä tuomioistuimen tulkintaosuus puuttuu tästä tulostalosta. Se olisi myös mukava nähdä, koska se auttaisi meitä myös äh, sen näkemisessä, että, että miten nämä luvut sitten pitäisi tulkita, jotka tässä taulu, tulostaulussa ovat. Thank you very much. Now... Kiitos. Minulla on täällä neljä puhujaa ja vain kahdeksan minuuttia, eikä mitään mahdollisuutta komissiolle tehdä yhteenvetoa. Rapti, Bielen, Schwab ja Venue. Voisitteko te mahdollisesti ihan vain yhden minuutin puhua? polkaystävällisiä, koska haluaisin, että komissiollakin olisi aikaa vastata. Kyllä me tästä keskustelemme edustaja Tuunen kanssa vielä, joten rapti yksi minuutti. En eh, pane kelloa, mutta... Mia erotisin monostin pitro... Kiitos. Haluaisin kysyä Euroopan komissiolta eh, Kreikkaan liittyen liittyvä asia. Te sanoitte, että Kreikan osalta luvut ovat aika huonot. Kysymys onkin varsin yksinkertainen. Miksi Euroopan komissiossa epäilette vielä, miksi ette käynnistä rikkomusmenettelyä saman tien? Oli lyhyt kysymys, sitä Rabiilen. Kiitos se puheenjohtaja. że ta tabela wyników rynku wewnętrznego pokazuje duży sukces. Kiitos e, dowodzący jak... E, Tässä Äh, slaidissa kolme näytettiin, että, että tämä vaje oli alenemassa. Äh, se, mitä minua järkyttää, kun olen puolalainen meppi, että Puola on ihan niin kuin häntä päässä, eikä sillä ole mitään perustelua semminkin, kun tiedämme, että Äh, Bulgaarian ja Romanian äh, kaltaiset jäsenvaltiot johtavat tätä tilastoa. Kyllä yleinen mielipide niin ei ole tietoinen tästä, että, että Puola esitetään usein äh, tavallaan niin kuin uhrina, näiden toimien, Euroopan komission toimien uhrina. Ja haluaisinkin olla samaa mieltä siitä, että tämä asiakirja on sinänsä sisäinen mutta komission pitäisi yrittää myös yrittää puhutella suurta yleisöä näillä tiedoilla. Se ainakin niissä maissa, jotka ovat häntä päässä tilastoissa. Hyvä pointti, herra Schwab, minuutti. No, äm... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin minä katson, että Rosman Tuunin työ tämän asiakirjan tiimoilta on oikein hyödyllistä ja uskon, että nyt kun tänään, ilta, tänään iltapäivällä puhumme kuluttajien oikeuksista, koska direktiivistä, tiedämme, että meillä on hyvin vähän tällaisia rakenteellisia arvioita siitä, miten oikeudellinen tilanne on äh, kehittynyt jäsenmaissa. Meillä on tämä äh, sisämarkkinoiden tila, tila, tulostaulu, myös kuluttajien ollut, mutta meitä oikeudellinen käytäntö ja oikeuden soveltaminen, siitä meillä on aika vähän kättä pidempää ja siksi onkin aika vaikea sitten äh, saada adekvaatteja arvioita direktiiviluonnoksissa. Siksi tämä työ, niin kuin sanoit Malcolm eilen, että meidän täytyy lähest- painottaa, keskittyä enemmän direktiivien tällaisen lainsäädännön täytäntöönpanoon, semminkin kun ne ovat niin monimutkaisia kokonaisuuksia. Kiitos. Sitten varapuheenjohtaja Velin. Niin lyhyesti, tämähän on varsin tekninen aihe, mutta myöskin poliittinen ja Euroopan kansalaisten kannalta tärkeä aihe. Täällä on jo todettukin, ettei tarkoitus ole millään tavoin <clears throat> lisätä jo muutoinkin yritysten valittelemaa byrokratiaa. Ei, pikemminkin haluamme tuoda esiin ongelmakohdat. Se, että sisämarkkinat toimivat hyvin, se on yritykselle ja myöskin kansalaisille eduksi varmaan jo puhuttikin siitä, että lainsäädäntö ei ole korrektisti siirretty lainsäädäntö, kaikkia direktiivejä ei ole jäsenmaista vielä otettu käyttöön. Ja niin kuin saimme kuulla esittelijältä, että meidän on linkitettävä nämä tahot toisiinsa, joskin nyt tälläkin sektorilla on jo edetty. Ja se on äärimmäisen tärkeää varsinkin nyt kriisi aikana. Meidän on pureuduttava myöskin oikeus epävarmuustila, joka vallitsee edelleenkin, ja se on ainakin PK-yritysten ja myöskin kuluttajakansalaisten kannalta suuri ongelma. Voisi näyttää siltä, että tämä hanke näyttää ikään kuin eurooppalaiselta hirviöltä tavanomaisen tapaan, mutta ei, ei siitä ole kyse. Tämä on myönteinen asia Euroopan kansalaisille, joskin haasteita on paljon. Uh, right. Um, we're almost... No niin, olemme, uh, loppumassa, mutta meillä on ehkä sen verran aikaa, että uh, komissiosta, jos haluatte vastata näihin kysymyksiin lyhyesti, ja sen jälkeen loppupuheenvuoro esittelijät suunnille. Uh, anteeksi, Rova Riko. Mr. Chair. So... Kiitos puheenjohtaja. No, vastaan teidän kysymyksiin ja aloitan siitä, miten me mittaamme ja mittaammeko me myöhäisen täytäntöönpanon kustannuksia. Olemme yrittäneet sitä aikaisemmin, mutta kävi ilmi, että se on lähes mahdotonta mitata sitä, kuinka paljon maksaa, kun lainsäädäntöä ei siirretä ajoissa kansalliselle tasolle. Se on lähes mahdotonta, se on myös, lähes mahdotonta myös sitä, että mitä parametreita, indikaattoreita käytettäisiin sen arviointiin, miten mitattaisiin näitä kustannuksia, mittaammeko me niitä sen direktiivin tärkeyden mukaan vai mittaammeko kustannuksia taloudellisen arvon mukaan direktiivissä vai, vai siten, että, että jokin direktiivi vaikuttaa enemmän kansalaisiin kuin joku toinen direktiivi jotka saattavat olla luonteeltaan teknisiä äh, asiapapereita. Me olemme yrittäneet tätä aikaisemmin, niin kuin sanottu, mutta ekonomisti tai taloustuntijat ja sidosryhmä päättyivät siihen, että se on lähes mahdotonta. Näin ollen emme tee sitä enää tulevaisuudessa. Se loisi liikaa epävarmuustekijöitä, siksi emme tee sitä enää. Ja sitten kysymyksenä sanktioista, mitä me teemme jäsenvaltioiden suhteen, jotka eivät siirrä EU-lainsäädäntöä kansalliselle tasolle. No, siihen on helppo vastata. Se, että lainsäädäntöä ei siirretä kansalliselle tasolle, niin tässä menettely on aika automaattisia, jos jäsenvaltio ei siirrä kuukauden sisään väärän kuluttua, niin me esitämme välittömästi, aloitamme välittömästi rikkomusmenettelyn ja silloin viedään äh, jäsenmaa tuomioistuimeen. Tämä on äh, se de facto, se käytännössä se meidän välineemme, tätä me käytämme automaattisesti. Eli epäilystäkään ei ole, etteikö jäsenvaltioita äh, rangaistaisi siitä, jos ne eivät siirrä EU-direktiiviä kansalliselle tasolle. No, miksi tämä talous tulosta on? Miksi nyt pärjäävät mm. paremmin kuin aikaisemmin? No, varmastikin kun on luotu painetta jäsenvaltioita kohtaan antamalla, äh, luomalla lisää läpinäkyvyyttä äh, niistä jäsenvaltioista, jotka pärjäävät hyviä ja niistä, jotka pärjäävät huonosti. Jäsenvaltiot ovat innostuneita äh, siirtämään direktiivin kansalliseen lainsäädäntöön kukaan ei halua oleva, oleva, kukaan ei halua jäädä äh, hän, joukon hännille, koska ovat häpeissään, koska kansallinenkin lehdistö on, saa tietoa säännöllisesti siitä, miten EU-lainsäädäntöä siirretään kansalliselle tasolle. Siksi, ja me näemmekin tämän joka kerta, kun me äh, julkaistamme tämän tulostaulun. Meillä on valtavasti palautetta ja viestintää sähköpostit paukkuu jäsenvaltioista ja lehdistöstä kysymällä, että mikä on ennätys ja kuka, miten maat pärjäävät. Siellä ollaan hyvin herkkäkorvaisia tälle. Kukaan ei halua olla luokan huonoin tai luokan no, tuota, laiskanläksylle jäävä. Ja tätä tietä me haluamme jatkaa. Ja Rova Gebhard. <clears throat> Olen pahoillani, sanoi puheenjohtaja. Meillä ei ole kyllä todellakaan aikaa. Tämä tulkkienkin työaika loppuu. Ja tiedän, että tämä oli hyvin kattava vastaus. Voisitteko lähettää meille lyhyessä, lyhyen muistion ja, ja vastata tällä tavalla valiokunnan kysymyksiin? koska tässä oli Kephanin jälkeen muitakin kysymyksiä, että olen pahoillani, että joudun nyt puuttumaan tähän, mutta muussa tapauksessa meillä ei loppuu tulkkaus, koska tulkkien työaika päättyy. Mutta kiitämme siitä, että esititte tämän ja epäilemättä tämä teidän muistionne varmasti auttaa meitä ja Rova Thun tulee toimimaan myös tämän tiedon pohjalta. Rova Thun, haluatteko tehdä vielä jonkun lyhyen yhteenvedon ennen kuin lähdemme lounastauolle? Haluan vain kiittää tästä keskustelusta, esittelyistä ja olen varma, että jatkamme keskusteluita ja tuloksena saamme sitten enemmän kannustimia jäsenvaltioille toimia nopeammin ja paremmin. Ja toimikaamme yhdessä sisämarkkinoiden eduksi. Kiitoksi tästä ja odotamme myös ilolla yhteistyötä ja odotamme tätä äh, lopullista rakennetta teidän mietinnöstänne ja esittämänne aikataulu, äänestys ensimmäinen joulukuuta antaa meille myös mahdollisuuden näyttää neuvostolle, miten tärkeä tämä paketti on. Olen vakuuttunut siitä, että vaikkakaan me emme saa tätä nyt täysistuntoon, niin tämä on ihan hyvä. Jos on vielä jotain muuta, jota te haluatte tehdä, suullisia kysymyksiä päätöslauselmia, niin poliittiset ryhmäthän tämän päättävät. Mutta Emmeköhän me tässä saavuta tavoitteita. Mutta se on sitten koordinaattoreiden päätettävää. Onnea matkaan. Kiitokset tämä komissiolle. Ja odotan, jatkamme kokousta kello kolme, jolloin herra Schwab eh, tulee tänne viereeni jatkamaan eh, puheenjohtajana eh, kuluttajasuojadirektiivistä. Kiitos.